there with me today, not only with Malcolm. So, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Can I invite everybody to... Uh... Haluaisin pyytää teitä kaikkia istuutumaan. Paikkoja pitäisi olla kyllä ihan runsaasti vapaana myös vierailijoille. Oikein hyvä, tekin olette siellä paikalla. Oikein lämpimästi tervetuloa tämän iltapäivän pyörän pöydän keskusteluun jonka sisämarkkina- ja kuluttajasuoja-valiokunta järjestää. Aiheena on tehokkaammat ja oikeudenmukaisemmat, oikeudenmukaisempi kaupan ja jakelun markkinat. Tämän pyöräpöydäkeskustelun on järjestänyt valiokunta esittelijän Kodessa Viltin johdolla – hän, hänet toivotan lämpimästi tervetulleeksi tänne. Hän on mukana täällä näissä keskusteluissa tänään ja toivotan tervetulleeksi myös vieraamme, vieraamme. Teillä pitäisi olla vierailijoistamme luettelo siellä käytössänne. Ja teillä on oikein kiva kuvakin kaikista vielä ja yksityiskohtia. On mukava nähdä täällä paljon tuttuja kasvoja yleisön joukossa ja kiinnostuneita osallistujia. Tämä ei ole mikään muodollinen parlamentaarinen kuulemistilaisuus, vaan pyöränpöydän keskustelu. keskustelu. Meppikollegat varmasti haluavat oman panoksensa antaa keskustelulle, mutta tällä kertaa me yritämme saada myös yleisön joukosta puheenvuoroja mahtumaan aikataulumme ja tätä varten teille on jaettu tällainen rekisteröintilomake, jos haluatte osallistua keskusteluun jossain vaiheessa, tai jos olette jo tulleet tänne valmiiksi jonkun tärkeän asian kanssa, niin voitte tämän rekisterilomakkeen toimittaa meille tänne ylös. Ja kerrotte, kuka olette, mitä järjestöä edustatte te, jos olette vain kansalaisena täällä, niin edelleen olemme kyllä kiinnostuneita kuulemaan näkemyksistänne. Ja jos haluatte osallistua johonkin osasessioon tässä, niin pyytäkää puheenvuoroa. Tällä tavalla siis etenemme keskustelun osalta. Tässä nämä muodollisuudet. Meillä on paljon puheenvuoroja täällä. Minä puheenjohtajana kellotan tätä keskustelua niin, että että tietyssä määrin pidetään kiinni puheen, puheajoista, koska haluamme varmistaa, että kaikilla on sopivasti puheaikaa käytettävissään. Ja nyt hieman esittelen näkymiä tätä keskustelua varten, mitä haluamme saavuttaa. Ja annakin itse asiassa tästä asiasta puheenvuoron esittelijälle ja myös varjoesittelijöille, jotka ovat valmiita jotka ovat tervetulleita käyttämään puheenvuoron. Anna-Mari ensin. Kiitos. Yksi syy, minkä takia mahdollisuus tästä mietinnöstä tulee menestyksekäs, johtuu siitä, että Malcolm Harbour ei ole ainoastaan IMKon puheenjohtaja, vaan myös minun varjoesittelijänä ja tämä tukee minua kovasti. Toinen syy on se, että me käymme jo erittäin hyvää vuoropuhelua muiden varjoesittelijöiden kanssa ja olen iloinen, että olettekin täällä paikalla. Ja sitten kolmas syy on se, että bisnesyhteisö on ottanut tämän mietinnön hyvin vakavasti ja toivon todellakin, tai kiitän teitä kaikkia siitä, että olette täällä tänään. Olemme tavanneet eri tilanteissa, eri paneleissa jo kolmen kuukauden ajan. Ja minusta tuntuu jo nyt, se, että unelmani elävästä käyttökelpoisesta mietinnöstä toteutuu. Ja vuoropuhelu on ollut hyvin rakentavaa. Haluaisin myös kiittää komission jäsen Barnieria tästä uudesta Single Market Actista yhtenäislaista, koska se oli, tuli täältä mietin, ö, valiokunnasta. Ja tämä mietintö oli minulle oikeastaan Äh, tavallaan yksi näistä pilareista äh, sisämarkkinoita ajatellen. Kiitän myös muita kaikesta työstä, jota he ovat tehneet työn mietintöni eteen. Kiitän kollegoita, koska kaikkea ei voida tehdä, kaikkea saada mukaan. Ei tämä ole mikään Boverin mietintö, tämä ei ole mikään kuluttajaoikeusmietintö tai merkintämietintö, joten ymmärtänette, että jotta saamme tuloksia, meidän täytyy keskittyä tiettyihin asioihin. Ja toivon, että tämä päivä auttaa meitä meidän tiellämme, että saamme konkreettisia esimerkkejä ongelmista, joita teillä on yrityksissänne päivittäisessä työssä. Ja voitte kertoa meille myös ihan konkreettisia ratkaisuja, mitä teidän mielestä komission ja jäsenvaltioiden pitäisi tehdä ongelmien ratkaisemiseksi. Ja loppujen lopuksi se, mitä me tässä sitten yhdessä teemme, on, että me luomme yhdessä työpaikkoja. Tässä mietinnössä on kysymys työllisyydestä ja toivon, että olette tästä samaa mieltä. Kysymys on siitä, että näkisimme vihdoin valoa tunnelin päässä. Finanssikriisi muuttui talouskriisiksi, eh, humanitaariseksi kriisiksi, kohesiokriisiksi. Meillä on kaikesta tästä yhteinen vastuu. Meidän täytyy luoda työpaikkoja ja kilpailukykyä. Minulle työllisyys on tämän mietinnön ydin. Kuluttajat eh, ovat sitten toinen osa koska kaikki mitä me teemme on pyrkiä saamaan paremmat vaihtoehdot ja enemmän myös lisäarvoa kuluttajille. Sen vuoksi en ottanut tähän mitään erillistä lukua. Työllisyydestä haluaisin sanoa, että todellakin pidän hyvänä tai kiitän Euroopan ammattiliittoja siitä, että he ovat kykeneet saavuttamaan omia näkemyksiään ja esitelleet meille, mikä olisi paras keino hoitaa tiettyjä työttömyyteen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi tämä epävirallinen sektori ja ehkäpä te otatte muitakin asioita esiin täällä tänään. Olen sanonut jo varjoesittelijöilleni, että otan mielelläni mukaan joitakin varmasti tämänpäiväisistä asioista mukaan mietintööni. Niin Kerron teille vielä visiostani. Niin minusta meidän täytyy palata poliittisen keskustelun ytimeen ja siinä puhua todellista taloudesta ja antaa sille enemmän tilaa. Hyvät käytänteet ja se, miten positiivisesti se vaikuttaa kansalaisten, miljoonien kansalaisten elämään. Työllisyys, se luo työllisyyttä, lisäarvoa, Samanaikaisesti on myös ongelmia, joita ei voida kieltää. Kieltäminen ei ole kenenkään intresseissä. Meillä on ongelmia suuren ja pienten kauppojen välillä, pienten kauppojen ja supermarkettien, jakelijoiden. Sitten siis ongelmia riittää koko jakeluketjun ja muun lävitse. Ne liittyvät esimerkiksi kuluttajien pääsyyn markkinoille, isot äh, kauppaketjut verrattuna pieniin äh, kauppoihin keskikaupungissa, vanhoissa kaupungeissa, äh, erilaiset kauppakäytänteet, suhteet. Ja toivon todellakin, että me tänään voimme käydä avointa keskustelua näistä todellisista asioista. Meidän suurin haasteemme yhdessä on päästä eteenpäin konfrontaatiosta, kieltämisestä, irritaatiosta – desperaatiosta, paljon rakentavampaan vuoropuheluun. Vuoropuhelun täytyy perustua tosiasioille ja olen iloinen siitä, että me tulemme täällä saamaan tosiasioja ja faktoja teiltä meidän täytyy siirtyä ideologiasta ja myyteistä faktoihin ja miettiä, mitä tässä tapahtuu, millä tavalla me määrittelemme nämä epäreilut käytänteet, onko todellakin olemassa epäreiluja käytänteitä ja niin edelleen ja niin edelleen. Haluaisin esittää muutamia kysymyksiä teille. Mitä te ajattelette maksujärjestelmästä Euroopassa? SEPA, onko se se, mitä me käytämme, jotta voimme äh, vähentää kustannuksia Ovatko hinnat ainoa kriteeri arvioida, mikä on lisäarvo kuluttajille? Onko yksityinen merkki hyvä vai paha Euroopan kansalaisille? Ja muita vastaavia kysymyksiä. Tämän enempää en halua tässä itse puhua, vaan haluan kuunnella sekä kollegoitani että teitä. Uh, Anna Maria. Uh, Kiitokset Anna Maria tästä energisestä johtajuudesta ja johdannosta. Siirryn ensimmäisen osioon keskustelua. Teillä on ohjelma siellä, joten minun nyt ei tarvitse käydä läpi näitä eri osioita. Ensin käsittelemme tavaroiden vapaan liikkuvuuden tiellä olevista esteistä. Minulla on jo muutama puheenvuoropyyntö. Tämä on hyvin rohkaisevaa. Palaamme niihin myöhemmin. Meillä on muutama puhuja tässä. Luke Hendricks, joka on johtajana yritysten kilpailukyvyn, ulkoisten suhteiden ja oikeudellisten asioiden järjestössä UEAPMessa. Tämän lisäksi meillä on Javier Turieux, hän on pääsihteerinä Eurocommerceissa, joka on järjestö, joka edustaa monia vähittäismyyntiyrityksiä yrityksiä Euroopan unionissa. Viisi minuuttia molemmille puheaikaa. Aloitamme Luke Hendriksistä. Kiitoksia puheenjohtaja ja rouva Koratsa. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin ensinnäkin kiittää Inko-valiokuntaa siitä, että se järjesti tämän keskustelun sektorin osalta, joka on äärimmäisen tärkeä mikroyrityksille ja pienille yrityksille. Ja kiitän myös mahdollisuudesta, eh, kun annoitte meidän järjestöllemme mahdollisuuden tulla keskustelemaan asiasta. Minä vastaan teidän pyyntöönne kielteisellä tavalla nimenomaan, minkälainen lainsäädäntö ei ole esteenä sisämarkkinoille. Järjestelmme UEAPMen mukaan on tärkeämpikin alus, alkukysymys, johon pitää vastata, millaisia jälleenmyyntimarkkinoita me haluamme Euroopan unionissa kun lukee komission kertomuksen, se saa meidät hieman skeptisesti, mitä tulee siihen vähäisen huomioon, jota kiinnitetään pienten jakelufirmojen erityistilanteeseen. Joskus tämä asetetaan hyvin, esitetään hyvin kielteisellä tavalla. Mitä tarkoittaa suurempi tehokkuus näillä markkinoilla? Jos tehokkuudella tarkoitetaan parempaa tuottavuutta, niin silloinhan komissio suosii itse asiassa sellaisia jakelumuotoja, joissa on korkein tuottavuus, toisin sanottuna korkein liikevaihto työntekijää kohten. Kohti täten puhutaan suurista kansainvälistä jakelufirmoista. Kenties on selvää, että että sellaiset jakelumallit, joissa tarvitaan eniten, jossa tarjotaan eniten palvelua, eivät ole kaikista tuottavimpia. Tarkoittaako tämä sitä, että Euroopan komissio suosii ö, kauppoja, joissa on vähemmän työntekijöitä? Tämä olisi ristiriidassa Euroopan komission ilmaisemien tavoitteiden mukaan ö, suhteen. UEPMA haluaa viedä eteenpäin sisämarkkinoiden toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan enemmän yhdenmukaistamista, mutta yhdenmukaistaminen, yhdenmukaistaminen ei tarkoita sitä, että mitään sääntelyä ei ole. Vapaata kilpailua ei voi saavuttaa, jos ei varmisteta sitä, että vapaat markkino, vapaita markkinoita korjataan ja että tasapainoa löytyy. Ja isoilla ja suurilla on kaikilla samat, ma- isoilla ja pienillä on kaikilla samat mahdollisuudet. Näin on tapahtunut viime vuosina ja yhä vaaditaan samaa asiaa, eli täytyy kumota kansallinen sääntely, joka takasi tasavertaiset mahdollisuudet suurille ja pienille. Järjestömme mukaan todelliset Euroopan sisämarkkinat takaavat moninaiset jälleenmyyntimarkkinanäkymät, jossa on mahdollisuus myös paikallisella riippumattomilla palvelusuuntautuneilla pienillä yrityksillä toimi. Otetaanpa tässä nyt äh, esimerkiksi se, että kielletään äh, hankintahintaa alemmalla hinnalla myyminen. Jos tällainen mahdollistetaan, niin tässä on viidakon laki mukana. Jos, voidaan pitää, äh, jos pidetään kiinni tästä kiellosta, niin tämä on todella tähdellistä pk-yrityksille eri tota jälleenmyyntisektorilla. Eikä ole mitään todisteita siitä, että tämä lainsäädäntö ei olisi tehokasta. Toinen tähdellinen esimerkki liittyy kaupunkia paikallissuunnittelusääntöihin. Kauppojen läheisyys on hyvin tärkeää, ei pelkästään vanhemmille ihmisille ja niille, joilla on hankaluuksia liikkua, mutta koko taloudelle – Palveludirektiivi ei anna enää mahdollisuutta käyttää taloudellisia kriteereitä, kun päätetään yritysten sijoittautumisesta, mutta on selvää, että joistakin ö, yleisyödyllistä syistä, kuten ympäristösyistä, ö, kaupunkiympäristö ja kaupunkikeskusten ja kylien keskusten avaaminen, samoin kuin kestävä, kestävät liikennejärjestelyt ovat hyvin tähdellisiä. Järjestömme on myös sitä mieltä, että eurooppalaisessa jälleenmyyntipolitiikassa täytyy kunnioittaa suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita. Ei pidä unohtaa, että nämä markkinat ovat ennen kaikkea paikallisia markkinoita. Järjestömme mukaan komissio raportissaan kiinnittää liikaa huomiota – rajat ylittävään kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Ja tämä ei ole mikään takuu moninaisista, monimuotoisista markkinoista, koska jäsenvaltioiden välillä on paljon eroja ja joitakin ongelmia täytyy lähestyä nimenomaan jäsenvaltioiden eroja tarkastelemalla, niin on monia asioita, joita täytyy käsitellä myös jäsenvaltioiden tasolla. Eurooppalaisella tasolla voidaan myös joitakin ongelmia ratkaista. Esimerkiksi kun ajatellaan liikkeiden avoin, avoinnaoloaikoja, nämä voidaan paremmin hoitaa, jos ongelmia ilmenee jäsenvaltioiden tasolla. Sitten Euroopan tasolla kenties tulee vähemmän esteitä ähm, ajatellen rajat ylittävää kaupankäyntiä, mutta tässä ei välttämättä tule niin suurta etua kuin jos näitä asioita käsiteltäisiin jopa paikallisella tasolla. Kiitos. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja Arvon Koratsa ja hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin kertoa olevani hyvin kiitollinen Koratsa Biltille hänen avoimuudestaan ja tahdostaan keskittyä tärkeisiin askeliin, että saadaan sisämarkkinat kuluttajien eduksi kaupan alalle. Hän osallistui meidän konferenssimme liittyen äh, vastaavaan aiheeseen pari viikkoa sitten. Hyvät naiset ja herrat, minä edustan 30 laajaa yritystä, mutta myös 6 miljoonaa äh, pienyrittäjää. Ja äh, me arvostamme komission ja parlamentin toivet, että antaa keinot parantaa kilpailukykyä tällä sektorilla ja sitä, että tässä kaupan monitorointiraportissa on huomioitu sen merkitys, kaupan merkitys Euroopan taloudelle. Kilpailukyky johtaa parempiin etuihin sisämarkkinoille, lähinnä kuluttajille. Kilpailu tuo laatua, monimuotoisuutta, innovaatiota, kestävyyttä kuluttajille. Ja tämä tapahtuu, kun meillä on tiettyjä spesifikaatioita, jotka menevät pitemmälle kuin ainoastaan lailliset vaatimukset. Albert Heine sanoi, me emme myy tuottajan ehdoilla, vaan ostajan ehdoilla. Huolimatta siitä tosiasiasta, että tämä ketju käynnistyi 50 vuotta sitten, meidän täytyy odottaa vuoteen 2008, että saimme kunnollisen palveludirektiivipaketin ja vieläkin kuitenkin toimeenpanossa on puutteita, mutta tämä lainsäädäntö vähentää nimenomaan protektionismia. Paljon on kuitenkin vielä jäljellä esteiden poistamista, jotta saadaan aikaan paremmat hinnat laajemmille kuluttajajoukoille. Pyysitte minua keskittymään muutamaan konkreettiseen esimerkkiin ja näin teenkin. Käsittelen tuotteita, joita on eu että tuotetaan EU-ssa EU-lainsäädäntöön ja muutama esimerkki äh, itse tältä sektorilta. Ensimmäinen esimerkki liittyy valvontaan ja e, tarkistuksiin. EU-lainsäädännön mukaan asiakirjat, jotka liittyvät tuotteisiin, jotka ovat myynnissä, siihen liittyy esimerkiksi seurattavuus ja muuta, ja ne on löydyttävä tämän operaattorin käsistä, joka ensimmäisenä tuo tämän tuotteen markkinoille. Monissa jäsenvaltioissa nämä asiakirjat ovat kuitenkin kaupan tasolla välittömästi. Toinen esimerkki liittyy teknisiin esteisiin huolimatta siitä tosiasiasta, että 1988 direktiivi eh, halusi estää, poistaa näitä esteitä, niin eh, kansallinen lainsäädäntö erityisesti merkintöjen alalla eh, on ollut hankalampaa. Meidän täytyy täyttää tietyt vaatimukset sakon uhalla. Ja tämä saattaa johtaa protektionismiin. Mitä tulee sitten tuotteisiin, jotka on valmistettu tai ovat jo sisämarkkinoilla? No, katsotaan EU-lainsäädäntöä. Mitä tulee sähkörommu, sähköjätedirektiiviin, niissä on lähdetty tavallaan kansalliselta tasolta me siirrämme tuotteita yhdestä maasta toiseen ja samanaikaisesti sitten kauppa ottaa vastuun kaikesta. Elintarvikkeissa säättelyssä on myös tiukennettu kaupojen vastuuta. Mitä tulee verotukseen, itävaltalaisilla on ollut ongelmia päästä Italian markkinoille tai saada esimerkiksi ALV palautettua. Äh, Espanjassa on erityisiä rekisteröintejä äh, äh, biolannoitteille, joita myydään yhden litran tai kilon paketeissa ja tällaista ei muualla Euroopassa vaadita. Italiassa vaaditaan erillisiä verotusraportteja tietyiltä leluilta, jota ei muualla vaadita EU:ssa. Tsekin tasavallassa on vastaavia vaatimuksia, jotka liittyvät lasten vaatetuksiin ja kenkiin. Ja tästä ei ole mitään lainsäädäntöä EUn tasolla. Voimme jatkaa myös Saksasta, jossa on, on esimerkiksi nämä sähkötuotteet, joissa on jo kierrätyskustannukset mukana ja kun niitä viedään, niin silloin kaupan täytyy maksaa toisen kerran tämä kierrätysmaksu. Sama koskee sitten taas esimerkiksi Alankomaissa, Alankomaissa tuotetaan 50 kilon juustopaketteja, kun ne muualla ovat 40 kilon. Meillä tällaiset tietyt rajoitteet voivat johtaa siihen, että emme osta muista maista, vaikka hintaero voi olla jopa 50 prosenttia. Että kun yrittää selittää, miksi hinnat vaihtelevat maakohtaisesti, niin silloin siinä on usein kysymys siitä, että sisämarkkinat eivät toimi. Ne, jotka tässä häviävät, eivät ole kauppiaat, vaan nimenomaan kuluttajat. Ja sen vuoksi me pidämme todella hienoa tätä työtä, jota te teette. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset teille, herra Dyrjö. Ja jotkut näistä asioista ovat sellaisia, joita voidaan käsitellä, käsitellä myös näissä muissa osioissa, eritoten nämä sopimusoikeudelliset kaupalliset käytänteet. No täällä on useampia puheenvuoropyyntöjä nyt. Haluaisin hieman tietää myös, kuinka monet kollegat haluaisivat käyttää puheenvuoron tässä. No siinä tapauksessa ensimmäisenä Alfred Butchara Solidarnosista. Missä olette? Onko hän kadonnut täältä? Ah, sieltä hän löytyykin. Olkaa hyvä dobry Państwu. E, reprezentuję Związek Zawodowy Solidarność e, Poland. E, my w... Kiitoksia. Minä edustan Puolan ammattiyhdistysliikettä. Järjestössämme on jäseninä eri ammattiyhdistysten jäseniä jotka ovat töissä kans- ylikansallisissa yrityksissä. Tänä päivänä Puolassa on paljon kirjoa sen osalta, millä tavalla työntekijöitä yrityksissä kohdellaan. Tämä tietysti liittyy myös markkinoiden toimintaan Puolassa. Haluaisin keskittyä tässä nyt ennen kaikkea työolosuhteisiin ja palkkaoloihin. Valitettavasti näissä olosuhteissa on tapahtunut heikentymistä. Työn antajat käyttävät tässä taikasanana kriisiä perustellakseen heikentymistä. Työn antajat leikkaavat työvoimakuluja ja näin ollen tänä päivänä työntekijöiden täytyy hoitaa useampia työtehtäviä kuin pari vuotta sitten nämä samat työte- työtehtävät olisi hoidettu useamman työntekijän toimesta. Millä tavalla tämä sitten vaikuttaa kuluttajiin ja millä tavalla tämä vaikuttaa monikansalliseen pääomaan? Ajattelen tässä esimerkiksi isoja äh, ruokaketjuja, Tietysti kaiken tarkoituksena on säästää rahaa ja tällä on kielteinen vaikutus kahdella tapaa. Kuluttajapalvelujen laatu on heikentynyt. Yrityksissä on vähemmän kuluttajapalveluhenkilökuntaa. Tämä tarkoittaa taas sitä, että asiakkaat valittavat suoraan lähimmälle henkilökunnan edustajalle eikä suoraan kuluttaja suhteista vastaavalle johtajalle. Ja toinen seikka, joka juontaa juurensa rahansäästöstä, on työntekijöiden huono kohtelu, huonot olosuhteet. Työntekijöiden täytyy tehdä enemmän työtä samaa palkkaa vasten. Tämä on meidän kannaltamme valtaisa ongelma ja se on päivittäinen ongelma. Tämä ei kenties vaikuta suoraan tavaroiden liikkumiseen, mutta kuitenkin me edustamme kaikki samaa yhtä Eurooppaa ja työntekijämme vaativat samanlaisia työskentelyolosuhteita kuin vanhoissakin jäsenvaltioissa. Niin. Anteeksi, mutta olette ihan oikeassa, mutta tässä on nyt paljon puheenvuoroja ja eh, minä sanoinkin, että puheaika on kaksi minuuttia. Sitten eh, edustaja Weiler, komiteasta kollega, valiokunnasta kollega, haluaa myös puheenvuoron. Mutta Van der Veteren Nestlestä, missä te olette ensin edustaja Weiler, kaksi minuuttia. Niin, tämä menee ihan nopeasti. Minulla on vain oikeastaan lisäkysymys herra Dyrjölle, joka sanoi, että muuttamilla aloilla on esteitä viedä yhdestä maasta toiseen maahan – joka oikeastaan on jonkinlaista protektionismia ja se ei ole laillista. Onko tietoa, että meillä, me olemme hyväksyneet sitä, että noin kolme vuotta sitten me hyväksymme tämän niin kutsutun Ähm, tavarapaketin ja silloin äh, tässä oli käänteinen todistustaakka. Mikäli jäsenvaltio ottaa käyttöön tietynlaisia suojamekanismeja, jotka eivät kuulu sisämarkkinoille, hän, sen maan täytyy se ensin perustella. Ja sitten jos ne on perusteltu ja hyväksytty, niin se on eri asia. Nämä esimerkit, jotka herra Dyrie otti esiin, minun käsittääkseni ne eivät sovi millään muotoa näihin perusteltuihin poikkeuksiin, ja silloin on komission tehtävä ottaa käsiteltäväksi nämä asiat. Uh, well, you're right. Olette aivan oikeassa. Ja seikka, jonka minä otin esille varjoesittelijänä, herra Durian tietää tämän, on se, että me, me useampien tahojen täytyy yritysten ottaa nämä asiat esille, koska niillä on oikeudellista voimaa siihen. Seikat, joihin täytyy vastata, on se, että joissakin tapauksissa on huomattu, että vähittäismyyjät omiin tuottajiinsa soveltavat määräyksen sääntöjä, joissa joissain tapauksissa ei keskinäisesti vastavuoroisesti tunnusteta esimerkiksi tuotteiden testauksia. Minä olen ottanut tämän esille komission suuntaan ja myös herra Virsovan kanssa. Herra Van de kaksi minuuttia maksimissaan, olkaa hyvä. Ä- Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää siitä, että tämä asia on otettu painopistealueeksi Yritykseni Nestle vuodesta 1986 lähtien on vahvasti tukenut komission ponnisteluja saattaa loppuun sisämarkkinat tuotteiden osalta, mutta tänä päivänä nähdään selvästi, että tämä aloite on menettänyt nyt pontta. Jos ajatellaan niitä aina vain suurempia esteitä elintarvikkeiden vapaalle liikkuvuudelle, niin tässä on ongelmia. Muutama esimerkki. Ensinnäkin erilaiset säännöt elintarvikkeiden osalta Saksassa, Tanskassa, Ranskassa. Sitten alkuperämerkinnät ja ongelmat, joita on ollut Kreikassa ja äskettäin Italiassa. Sitten elintarvikkeiden pääsymarkkinoille ja ö, häilyvät säännöt tämän osalta. Ajatellaanpa lakia, joka astui voimaan tammikuun ensimmäisenä Suomessa – sitten eurooppalainen harmonisoitu lainsäädäntö erilaisista terveysvältteistä esimerkiksi. Nämä ovat esteitä yrityksemme toiminnalle. Nestle viime viikolla kilpailufoorumilla – jossa käsiteltiin, siellä käsiteltiin elintarvikeketjua eh, sen korkeimmalla tasolla. Me toivoisimme, että parlamenttina yhteismarkkinan toimintasuunnitelmassa tarttuisitte näihin asioihin, koska ne luovat paljon kuluja ja paljon menetyksiä, tappioita yrityksille ja vähittäismyyjille. Kiitos tätä hyvin selkeästä lausunnosta ja toivon mukaan saamme tämän myös kirjallisena ja vanhemmisena sitten myös meidän sivuille, nettisivuillemme. Nyt ei ole muita äh, puheenvuoropyyntöjä. Ah, äh, edustaja Ruule, olkaa hyvä. Ihan lyhykäisesti haluaisin, että me saamme tämän luettelon näistä kaupan esteistä ja että ne toimitetaan komissiolle. Ja sitten erityinen äh, huomio vielä näihin pakkaus, tähän pakkausasetukseen, joka aiheuttaa koko ajan vieläkin ongelmia – mutta se aiheuttaa ongelmia ei ainoastaan kaupalle, vaan myös äh, äh, kuluttajille. Sen vuoksi, että jäsenvaltioissa koetaan yhä uudelleen, että pakkauskoot äh, eivät ole tietyn kokoisia niin, että kuluttaja tietäisi, kun tapahtuu muutoksia. Eli tämä on ongelma sekä kuluttajille että myös kaupalle. Right. Um, well, I think what we'll do now. No niin, nyt varmaankin sitten annamme herroille Hendrix ja Duhjön mahdollisuuden vastata näihin kommentteihin. Jos onnistutte sen tekemään kahden minuutin sisään, niin tämä olisi oikein hyvä juttu. Herra Hendrix, haluaisitteko te antaa loppukommenttinne vielä näihin esiin tuotuihin seikkoihin? Hyvin lyhykäisesti puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Itse asiassa minulla nyt ei ole mitään lisättävää. Mielestäni tämä esteiden luettelo on hyvin pitkä ja tämän vuoksi minäkään en edes yrittänyt johdannossani viiden minuutin aikana puuttua siihen. Meidän täytyy yksityiskohtaisesti sitä tarkastella, mutta se on hyvin monimutkainen aihe. Herra Dyrjö mainitsi myös esimerkiksi sen seikan, että jakelijat ovat velvoitettuja ostamaan omassa maassaan. Jos he löytävät halvemmalla tuotteen toisesta maasta, niin sitä sen osta ei sallita. Meidän täytyy huolellisesti pohtia, minkä vuoksi näin on. Toisaalta pienten vähittäismyyjien kannalta tämä on varsinainen ongelma, koska tänä päivänä nämä pientoimijat ovat useimmiten osa jotain verkostoa ja verkostossa tehdään nämä yhteydet. Kun he haluavat ostaa tietyn määrän jotain tuotetta, niin ei ole mahdollista taloudellisesti eikä kannettavaa toimia itsenäisesti tässä. Pienessä yrityksessä on 5000 10 000 tuotetta, eikä silloin voi yksittäisenä liikkeenä etsiä halvimpia tuotteita Euroopassa. Meidän täytyy tässä miettiä nyt tätä näitä hintaeroavaisuuksia, mutta ei tässä mitään yleisiä johtopäätöksiä tästä voi tehdä. Joskus hintaeroille on ihan hyvät syyt, toisinaan taas ei. Um, briefly on, on... Tämä ensimmäinen henkilö Solidannosta. Te olette maininneet tämän tässä rakentavassa vuoropuhelussa, mutta yksi tärkeä asia – on se, että meillä on tehokkaat sisämarkkinat. Toinen asia, jota haluan painottaa, on, että me vaadimme, että vähennetään tätä kuilua kustannus yrittäjälle ja, ja mitä se maksaa työntekijälle. Hän kysyi myös, mitä seuraamuksia tällä tilanteella on kuluttajille. Minä uskon, että Puolan kuluttajat ovat olleet iloisia siinä, että inflaatio on rikkoutunut koko ajan, tai siis sitä on pidetty matalana. Ja että esimerkiksi elintarvikkeiden laatu on parempi kuin 18 vuotta sitten, ja että kauppojen muoto on muuttunut. Esimerkiksi monet kaupat ovat muuttuneet palvelusta itsepalvelukaupoiksi. Mutta kilpailu voi huolehtia siitä, että palvelu palaa takaisin. Ja hyvä pakkaaminen, pakkaus, me tiedämme, että se on tärkeää. Me haluaisimme kuitenkin sanoa, että tämä ei välttämättä ole todellisuutta. Sitten vielä Nestleen kollegalle Kyllä, me olemme samaa mieltä monista näistä esimerkkeistä. Good, thank you very much. Kiitokset teille. Haluaisinpa siirtyä seuraavaan osioon keskusteluamme ennen kuin näin teemme, niin, ja olisi pitänyt jo alussa tehdä selväksi tämä asia. Tämä keskustelu lähetetään netti netin kautta myös, joten toivotan tervetulleeksi myös online-yleisömme. En tiedä kuinka monet sadat tai jopa tuhannet meitä sieltä katselevat ja kuuntelevat. Jos äh, katsotte tätä parlamentin äh, nettisivujen kautta, niin jos teillä on tärkeitä kysymyksiä, lähettäkää ne netin kautta tai IMKON verkkosivujen kautta. Jo sieltä löytyy äh, sähköpostiosoite jos haluatte lyhykäisen kysymyksen lähettää, en ole varma saatteko sen läpi sitä kautta, mutta voitte yrittää. Seuraava osio. Siinä on hieman erilainen tapa toimia. Olen iloinen siitä, että meillä on täällä kaksi asiantuntijaa, jotka liittyvät joukkoomme ja he keskustelevat kanssamme tämän toisen osion aiheista. Ne ovat erittäin tärkeitä ja ne liittyvät äh, sopimusoikeudellisiin ja kaupallisiin äh, käytänteisiin bisnessuhteissa. Meillä on täällä Jules Stuik, joka on äh, oikeustieteen professori Lövenin yliopistosta. Hän on tehnyt valtaisesti työtä tällä alalla. Toivotan hänet tervetulleeksi samoin kuin Peter Davisin. Hän on varapuheenjohtajan Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailukykykomissiossa. Hän on julkaissut paljon tekstejä vähittäismyyntimarkkina-alalta ja kilpailukysymyksistä. Molemmilla puhujilla on jälleen 10 minuuttia. Heillä on molemmilla meille esitettävänä hieman tuolla kalvoja. Ja sitten viisi minu- viiden minuutin puheenvuorot meillä Fruenilta. Hän on pääjohtajana eh, Euroopan unionin juoma- ja elintarviketeollisuuden kattojärjestössä Alain Galaski ja Paul Skihan vielä puhuvat hänen jälkeensä viisi minuuttia. Mennäänpä näihin puheenvuoroihin ensin professori Stug. Uh, the question, uh... Kiitos. Kysymys, joka minulle esitettiin, on äh, hyvin yksinkertainen. Minä tutkin tätä ja luonnollisesti minulla on 10 minuuttia tässä nyt vain aikaa esitellä nämä tulokset. Kysymys kuuluu, tarvitsemmeko eurooppalaista lainsäädäntöä äh, epä, äh, tässä epäreilussa kaupallisissa käytänteissä ja onko kilpailulaki sopiva tähän. Nyt meidän täytyy katsoa, mitä on olemassa tässä laillisessa ympäristössä sekä EUn että kansallisella tasolla. Te tiedätte tässä valiokunnassa, että on olemassa direktiivi eh, b c direktiivi 2005-29, jonka te näette tässä johdantosan kappale 8. Eli lainsäätäjä on ollut tietoinen siitä tosiasta, että on eh, tämä B2B, eh, sitä ollaan tietoisia, että siinä on epäreiluja kaupan käyntimenettelyitä ja että tällä direktiivillä siihen pyritään puuttumaan. Me näemme, että on myös toinen direktiivi, joka, lii, joka on tällainen vahvistava direktiivi 2006-114, jossa on kysymys harhaanjohtavasta mainonnasta. Mutta tässä on kysymys minimiharmonisaatiosta Silloin kun on kysymys täydestä harmonisaatiosta, se tarkoittaa, että sitä ei voi ylittää. Jos on kysymys minimistä, niin sen voi ylittää. Eli meillä on tässä tavallaan kaksi erilaista lakia. Jos me jatkamme eteenpäin ja katsomme, mitä tapahtuu kansallisella tasolla, meillä on erilaisia käytänteitä. Saksan käytänteet, joita on noudatettu muun muassa Belgiassa ja Itävallassa. Siellä on laki, joka liittyy nimenomaan epäreiluun kaupankäyntiin. Sitä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi Isossa Britanniassa. Siellä ei ole minkäännäköistä lakia, joka koskisi epäreilua kaupankäyntiä. Eli tämä kaikki vaikuttaa kaupan käytänteisiin. Ja sitten jos katsotaan kaikkein tärkeintä esimerkkiä epäreilusta kaupankäynnistä, meillä on saksalainen laki, joka on modernisoitu 2004. Ja nyt siinä viititään myös, viitataan myös kilpailuun, tehokkaaseen kilpailuun ja kuluttajien intresseihin, mikä on hyvin mielenkiintoinen kehityskulku. Jos me sitten siirrymme eteenpäin ja katselemme harmonisaation historiaa, kuten te tiedätte, meillä on epäreilun kaupankäynnin harmonisointidirektiivi, johon liittyy myös harhaanjohtava mainonta. Ja vuodelta 2006, 2005 ja 2006 direktiivit. Tämä on se, mitä meillä on. Meillä ei ole harmonisoitua lainsäädäntöä, vaikkakin jo vuonna 1965 Max Planck-instituutti Münchenissä sai tehtäväkseen tutkia onko mahdollista harmonisoida lakia tällä alalla, mutta näin ei ole koskaan tapahtunut. Sitten jos katsotaan tässä konkreettista tapausta vuodelta 2010, jossa sanotaan, että B2C-epärehellinen kaupankäynti on hyvin laajaa ja että ainoastaan kun on kysymys B2B-suhteesta vai jos on B2C-suhde, äh, niin kysymys on se, että suojellaan lähinnä äh, kaupan intressejä. No mitä se on? Meillä on belgialaisen äh, tuomioistuimen lausunto tästä. Belgiassa ei saa mainostaa alennusmyyntejä kolmea viikkoa ennen kuin kesä- ja talvialennusmyynnit alkavat. Te voitte sanoa, että no, tämä ehkä koskee ainoastaan kilpailijoita, mutta ei kuluttajia. No, tämä on asia nyt, joka on tuomioistuimessa ja me tulemme tuomion jälkeen tietämään, mikä tämä direktiivin laajuus tulee jatkossa olemaan. Tällä on kuitenkin jotain seuraamuksia toki. Ensinnäkin on ollut muutamia, missä näitä tuomioita on tavallaan ne on ilmoitettu, että ne eivät ole direktiivin kanssa yhtäläisiä sen vuoksi, että harmonisointi ei voi tarkoittaa sitä, että kielletään tiettyjä mainonnallisia käytänteitä. Joten aika paljon asioita on, on kaadettu. Ja jos katsotaan, mitä tuomioistuimessa tapahtuu, kilpailijat usein vetoavat tähän B-stä siihen käytänteeseen, jos on kysymys epäreilusta kilpailusta kuluttajien suuntaan, silloin se menee tuomioistuimeen. Eli tässä on jälleen B-stä c toimista. Toinen, mikä liittyy tähän lainsäädäntöön, joka ei ole harmonisointia ja, ja kilpailulainsäädäntöön, jota on EUn tasolla ja tietyssä määrin myös kansallisella tasolla. 2003 meillä äh, on 2001 2003 EU, artiklat 3 ja 2, 3 kautta 2 ja 3 kautta 3. Niissä viitataan äh, kilpailulainsäädäntöön ja sanotaan, että ei voida estää kansallisella lainsäädännöllä sitä, mikä on määritelty kilpailulainsäädännössä EU-tasolla, mutta että kuitenkin kansallisella tasolla esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa on kuitenkin tehty tiettyjä säädöksiä. Ja lait epäreilusta kaupasta on jätetty myös tämän harmonisoinnin ulkopuolelle. Yhtäältä meidän täytyy katsoa tehokasta kilpailukykyä, mutta samanaikaisesti sen täytyy olla myös reilua kilpailua. Ja se ei saa olla vääränlaista. Sen lisäksi meillä on IP-oikeuksia, meillä on tiedonsuoja, tietokonesuoja ja kaiken näköisiä suojalakeja. Ja jos katsotaan niitä, niin voisi oikeastaan miettiä, mitä tarvetta meillä on ylipäätään tällaiselle lainsäädännölle, joka käsittelee epäreilua kilpailua. Ja varsinkin jos katsoo artikla 5, kohta 5, joka liittyy kauppamerkkidirektiiviin, niin nähdään, että siinä on mukana hyvin paljon nimenomaan tätä epäreilua kilpailutilannetta. Ja sitten pääsenkin siihen kysymykseen, onko mitään mahdollisuutta tai ylipäätään tarvetta saada EU-lainsäädäntöä tälle alalle. Meillä on tästä case law tapaus artiklan 114 perusteella sisämarkkinasäädösten perusteella. Tämä on tämä toinen tupakkatuomio. Ja tässä on luonnollisesti tiettyjä rajoja, jos halutaan harmonisoida lainsäädäntöä niin silloin tarvitaan tiettyjä todisteita siitä, että on olemassa todellisia esteitä esimerkiksi Euroopan unionin sisäiselle kaupalle. Ja jos näin ei ole, niin silloin perustamissopimuksessa ei välttämättä ole oikeusperusteella tehdä yhtään mitään. Ja sitten jos katsotaan tätä kuuluisaa Cassis de tapausta, niin siinä näkee, että joskus tässä otetaan mukaan perusteluksi nimenomaan kuluttajan suoja, vaikkakaan sitä ei ole kysymys. Joten oikeastaan tällä ei ole niin suurta merkitystä sisämarkkinoille. No, minulla nyt on vain 10 minuuttia, niin luonnollisesti tässä nyt hieman liioittelen. Ja tulkit pyytävät puhumaan hiukan hitaammin. No niin, teillä on vielä puolitoista minuuttia ja, ja kolme kalvoa. No ei tässä mitään ongelmaa, minä olen tässä juuri pääsemässä johtopäätöksiin. Ensinnäkin kysymys siitä, että onko meillä tässä vahva juttu harmonisoinnille reilun äh, kaupankäynnin, äh, kaupankäynnin äh, lainsäädännölle. No, minä en usko, että on. Ensinnäkin tämä laaja kattavuus tässä jättää ainoastaan pienen marginaalisen mahdollisuuden B, B-stä b markkinoille. Ja mitä tulee sitten b c markkinoinnille, niin tämä koskee taas sitten kilpailua. Ja kolmas syy selittää myös sen, että meillä on hyvin laajat äh, säännöt koskien IP-oikeuksia. Ja neljäs syy on sitten se, että minä en usko, että on tarpeeksi todisteita siitä, että eroavaisuudetta lainsäädännössä tällä alueella taikka näiden tiettyjen sääntöjen puuttuminen tai olemassaolo tietyissä jäsenvaltiossa johtaisi kilpailun vääristymiin taikka kaupan esteisiin. Joten minä ehdottaisin, että selkeästi laajennettaisiin EUCPn laajuutta niin, että siihen otettaisiin mukaan kaikki sellaisetkin tilanteet, jossa kilpailijoiden intressit ovat myös vaarassa. Ja mitä tulee sitten sääntöihin epäreilusta kilpailusta, vaikka se olisi mahdollista, niin minusta tämä ei olisi kuitenkaan tarvittavaa. Jos saan vielä 10 sekuntia, niin kerron miksi. Ensinnäkin ne voivat äh, johtaa siihen, että tämä rajoittaisi äh, kilpailua ja tämä olisi sitten ristiriidassa äh, muun lainsäädännön kanssa. Ja sitten toisekseen ne todennäköisesti sitten ylittäisivät IE-oikeudet. Kiitos. but also for packing so much in the 10 minutes. So thank you very much. No, kiitoksia, että saitte näin paljon 10 minuutin tavaraa mahtumaan. Seuraavaksi kuulemme Peter Davisia ja odotan vain, että saadaan hänen tietokantansa tässä auki. Olkaapa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Aloitan tässä lyhykäisellä johdannolla. Edellisen puhujan kommenttien valossa siihen, mitä teemme. Äh, markkinatutkimus tehtiin osana tällaista tutkimusjärjestelmää. Tämä on osa yhdistyneen kuningaskunnan kilpailulainsäädäntöä kudosta. Ja sellainen osa, joka antaa meille laajemman laajemmat toimivaltuudet kuin eurooppalainen kilpailulainsäädäntö. Tämä on sellainen järjestelmä, joka tarkastelee kokonaisuudessaan markkinoiden toimintaa pikemminkin kuin yksittäisten yritysten toimintaa. Ja erilaisilla toimilla voidaan tarkkailla yritysten käyttäytymistä, kuluttajien käyttäytymistä, samoin kuin markkinoiden rakenteita. No, muutaman kalvon yli voidaan varmaan hypätä ja tarkastella näitä tutkimuksen tuloksia. Annan teille hieman kilpailukomissiosta taustatietoja tässä nyt tehtiin kahden vuoden pituinen intensiivinen tutkimus elintarvikkeiden vähittäismyyntimarkkinoista ja tässä tarkasteltiin monia asioita, kauppakohtaisia merkkituotteita ja niin edelleen. Voitaisiin sanoa, että laajalti ottaen tässä tulokset olivat hyvät vähittäismyyntien, vähittäismyyntikauppojen osalta. Tässä Kaksi erityistä asiaa nousi esille. Yksi niistä on horisontaalinen vähittäismarkkinoilla. Joillakin alueilla on paljon paikallista kaupan keskittymää ja vaikea päästä markkinoille. Ja toinen seikka, johon tänään ennen kaikkea keskityn, liittyy suhteisiin toimittajien ja myyjien välillä, vähittäiskaupan toimijoiden välillä. Tällaiset sopimukset, joilla katetaan kaikki mahdollisuudet ja potentiaali biovoiman osalta vähittäismyynnissä. Tässä saattaisi tulla ongelmia kannustimien jakamisessa ja huonoja tuloksia vähittäismyyntiketjussa. Keskityn näihin muutamaan seikkaan, koska niissä on otettu kor- korjaavia toimia käyttöön. Eräs kommentti, jonka haluaisin tehdä, on se, että komissiomme tutki yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikevähittäismarkkinoita eikä näitä tutkimustuloksia pitäisi ihan vain kevyesti soveltaa muihin maihin tai edes muille vähittäismarkkinoille omassa maassamme yksityiskohdilla on paljon merkitystä todellakin nyt näillä markkinoilla. Ostovoiman rooli. Yhtäältä se voi olla erittäin hyvä kuluttajien kannalta, koska se saattaa johtaa halvempiin hintoihin, mutta jos sitä käytetään väärin, niin niin se voi olla huono asia kuluttajien kannalta. Tässä löytyy kolme mahdollista syytä tutkimuksessa sille, miksi ostovoima voi johtaa huonompiin tuloksiin vähittäismyyntiketjussa. Yhdestä niistä puhun tänään. Eli se on se, että ostovoima saattaa kielteisesti vaikuttaa erilaisiin keskuksiin. No, tässä on vähän aikaa puhetta varten – joten hieman kertoisin näistä tutkimustuloksista ja todisteista, mitä nyt tässä löytyi tutkimuksessanne. Tämä raporttihan on monisata sivuinen, siinä on runsaasti yksityiskohtaista tietoa. Laajasti ottaen, kun tarkastellaan ostajien ostovoimaa, tarkastelimme tutkimuksia ja varsin selvästi tuli esille se, että suurimmat vähittäismyyjät maksoivat alempia hintoja tuotteistaan hankkijoille. 100 000 sähköpostia oli tässä Teskon, Afkon ja niiden toimittajien väliltä. Ja kun tarkasteltiin näitä sähköposteja, niin suuret vähittäismyyjäyritykset olivat vahvassa neuvotteluasemassa ö, toimittajiinsa nähden. Ja tarkastelimme myös volyymiä ja kustannusdataa ihan tuotekohtaisesti viiden vuoden kaudelta. Ja tässä oli mukana 141 tuotetta ja noin kahden miljardin liikevaihtoa tämä edusti elintarvikealalla yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jo kun mennään näin yksityiskohtaisuuksiin, niin sitten täytyy jo miettiä, mitä tarkoitetaan sellaisilla asioilla kuin hinta. Tarkastelimme mahdollisia ö, hintamenettelyjä tässä. Ja mitä tässä nyt sitten opittiin? Seuraava kuva, kiitos. Ensinnäkin, jos katsottiin keskihintaa, jota neljä suurta vähittäismyyntiyritystä toimittajillensa maksoi tuotteesta, tämä on tämä alin käyrä tässä. Ja osoit- tästä voidaan nähdä, että neljä suurinta toimijaa maksoi halvempia hintoja tuottajilleen kuin pienet tukkuliikkeet tai edes suuret tukkuliikkeet. Kun tarkastellaan hintoja, joita eri osallistuja kategorioissa maksettiin, niin siellä nähdään, että jotkut ovat maksaneet alhaisempia hintoja, mutta silloin tällöin muutkin kategori- muidenkin kategorioiden edustajat maksavat alhaisempia hintoja. Ostaja voima tai ostovoima se ei niinkään riipu vähittäismyyntiyrityksen koosta, vaan tässä saattaa olla muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että toimittajilta saadaan tavaraa alhaisella hinnalla. Eritoten ajattelen tässä sitä pienyrittäjiä, jotka joskus hyvin helposti voivat saada volyymeja liikuteltua ja näin ollen pystyvät neuvottelemaan alhaiset hinnat ostaessaan tuottajiltaan, toimittajiltaan tavaraa. Kolmas johtopäätös tästä analyysistä on se, että arvioidut vaikutukset hintoihin, joita saatiin tässä ketjussa, on, niin eroavaisuutta on paljon vähemmän johtavissa brändeissä. Nämä, tämä data liittyy tietynlaisiin yrityksiin, brändituotteissa, jos ajatellaan nyt vaikka coca cola tai pepsi cola Eli suuret yrittäjät maksavat vähemmän, mutta koolla ei aina ole suurta merkitystä silloin, kun ajatellaan, miten paljon ostajalla on valtaa ö, toimitushintoihin. Ja ne hinnat, joita saavutetaan tässä ostettaessa toimittajilta, niin tällä on paljon vähemmän tekemistä vähittäismyyntiyrityksen koon kanssa, jos on kysymys tällaisista tärkeimmistä brändituotteista. Selvä, selviä todisteita on osta, ostajavoimista ja niistä voimista, joita on tämän ilmiön takana. Ostovoima ja se, että se johtaisi suoraan alhaisempiin hintoihin, ei se ole välttämättä aina mitenkään huono asia kuluttajien kannalta. Mm, alhaisemmat hinnathan ovat kuluttajille hyvä asia yleensä. Jos tarkastellaan niitä syitä, minkä vuoksi nämä alhaiset hinnat voisivat itse asiassa olla huono asia kuluttajan kannalta, niin CC eli yrityksemme tarkasteli mahdollisia keinoja, joilla tästä voisi tulla huono tulos kuluttajien kannalta – haluaisin hieman tarkastella seuraavassa seuraavan kalvon kautta jotakin esimerkkejä tästä kysymyksestä. Meillä on paljon erilaisia huolenaiheita toimitusten osalta. Tässä saattaa olla liiallisia riskejä odotettujen kulujen osalta, liialliset kulut, liialliset riskit. Joskushan toimittaja voi vaikuttaa vaikuttaa vähittäismyyntivaraston turvallisuuteenkin. Avainkysymys tässä meidän kannaltamme olivat nämä takautuvat maksut. Tässäkin oli osoituksia siitä, että tämä tuli esille muissakin tutkimuksissa. Aika pulan vuoksi menen nyt ehkä sitten jo johtopäätöksiinkin. Sanoisin, että tässä tutkimuksessamme oli selviä todisteita ostajan vallasta. Kaikilla sopimuksilla ei kaikkia riitakysymyksiä voi edes kattaa. Tämän lisäksi oli myös merkkejä siitä, että jälkikäteen neuvotellaan sopimusmääräyksistä esimerkiksi hinnoista, joita maksetaan toimittajille. Voidaan tehdä myös takautuvia hintasopeutuksia tai saada takautuvasti alennuksia toimittajilta syistä, joita ei voitu ennen ö, ostohetkeä ennakoida. Ja voitte nähdä, että tutkimuksen tuloksena CC otti käyttöön ö, tällaisen ö, käytänne joka kattaa esimerkiksi takautuvat maksut ja antoi myös suosituksia hallitukselle lainsäädännöksi. Kiitoksia. Kiitokset. No, en keskeyttänyt, koska tämä oli niin mielenkiintoinen, mutta teillä on kopiot näistä dioista tai näistä. <laughs> Niin kiitoksia oikein paljon teille. Uh, so let's now move on to ja sitten siirrymme eteenpäin viiden minuutin kommentaareihin näistä. Ja ensimmäinen henkilö on Mella Freven, pääjohtaja uh, elintarvike- ja juomateollisuudesta CIAA. Everybody. Kiitos, hyvää iltapäivää teille kaikille. Kiitokset uh, kutsusta tänne keskustelemaan. Tämä on aihe, joka on hyvin lähellä minun sydäntäni ja koko elintarvike- ja juomateollisuutta. Kauppa Käytänteet B2B-suhteissa on asia, jota on tarkasteltu viime vuosina. Tiedämme miksi. Sen vuoksi, että on keskistytty yhä enemmän suhteisiin koko tässä jakeluketjussa sekä myös vähittäismyynnissä Ehm, sen jälkeen muun muassa myös kun perustettiin tämä korkean tason ryhmä pari vuotta sitten Verhoigen, komission jäsen Verhoigen tämän perusti. Ja tämä korkean tason ryhmä antoi hyvin selkeän äh, suosituksen, jossa sanottiin, että täytyy huolehtia siitä, että elintarvikeketju toimii hyvällä tavalla. Intressi on kasvanut. Meillä on uusi korkean tason foorumi, joka on perustanut tällaisen oman äh, uuden äh, perustan, jolla keskitytään nimenomaan tähän aiheeseen sen vuoksi, että kaikki ei toimi tässä. Sen lisäksi komission jäsen Barnier on ottanut esiin monissa viimeaikaisissa puheissaan epäreilun kilpailun ja sen, että on pyrittävä parantamaan suhteita koko ketjun ylitse. Single Market Act on yksi, joka julkaistiin lokakuussa 2010 ja komissio viittaa tässä toiminnan tarpeeseen, varsinkin maatalous- ja elintarvikkeiden alalla, jotta voitaisiin myös suojella eri osapuolia tässä tuottajaketjussa. Ja monia muita tutkimuksia ja lausuntoja on tästä tehty ja kaikki alleviivaavat sitä, että tässä on ongelma. Tämän mielessä pitäen ja myös siksi, että meitä on pyydetty eri komission pääosastojen taholta, samoin kuin Euroopan parlamentista, laatimaan tai kertomaan esimerkkiä siitä, mistä me oikein puhumme. Ja me päätimme sitten lähteä tarkastelemaan asioita lähemmin ja kaksinkertaistimme ponnistelumme selvittääksemme, mistä oikein on kysymys. Joten perustuen hyvin käytenteisiin ja laadimme sitten tällaisen lyhyen luettelon näistä epäreiluista käytänteistä. Se on ihan realistinen, vankka lista ja me halusimme selvittää lähinnä, kuinka iso tämä ongelma, onko se laajalle levinnyt, koskeeko se vain muutamia jäsenvaltioita, ovatko nämä tapahtumat äh, poikkeuksellisia, tapahtuuko niitä jatkuvasti, onko tässä tietyt yritykset mukana ja niin edelleen. Joten me käynnistimme tämän tutkimuksen ja äh, mm, käynnistimme sen yli puolessa jäsenvaltioista, kaikissa suurissa ja aika monessa myös pienistä jäsenvaltioista. Ja sen lisäksi sellaisia jäsenvaltioita, joissa on jo lainsäädäntöä tai jossa on esimerkiksi vapaaehtoista lainsäädäntöä. Meillä oli hyvin tiukka määrä aika tässä tutkimuksessa. Olemme saaneet jo yli 600 vastausta tähän lomakkeeseen, jonka lähetimme joulukuussa. Minusta se jo osaltaan osoittaa, että ongelma on todellinen. Vastauksia olemme saaneet sekä suurista että, suurilta että pieniltä ruoantuottajilta ympäri koko EUn. Ensimmäiset äh, tulokset osoittavat, että äh, tässä on ongelma. Yritykset ovat äh, jotka ovat vastanneet, ovat sanoneet, että heillä on oikeastaan kuudenlaista erilaista epäreilua kaupan käyntiä. Ja me lähetimme tällaisen luettelon, missä oli 12 erilaista. Ja vuoden 2009 aikana useat yritykset olivat kokeneet kuutta erilaista epäreilua käytännettä. Ja tätä kautta me haluamme vain tällaisen yleiskattavan kuvan. Emme halua sormella osoitella ketään. Tänä päivänä ikävä kyllä en vielä voi antaa teille yksityiskohtia, koska tämä työ on vielä käynnissä. Meillä ei ole ollut aikaa analysoida tätä kunnolla ja haluamme olla varmoja siitä, että toimimme tässä vastuullisesti ja huolellisesti. Voimme kuitenkin kertoa teille heti enemmän, kun tämä arviotyö on tehty loppuun. Tämä tulee tapahtumaan nopeasti. Todennäköisesti jo maaliskuun B2B korkean tason foorumissa me esittelemme nämä ja luonnollisesti jaamme mielellämme nämä tulokset teidän kanssamme silloin. Ja voin kertoa kuitenkin, että enemmistö vastanneista yrityksistä sanoi myös, että, että he eivät äh, pelänneet äh, kaupallisia sanktioita. No, äh, kaupalliset sanktiot on tärkeää tekijä ja sen vuoksi jotkut yritykset eivät halua omalta osaltaan puhua monista asioista, vaan he käyttävät edustamaani järjestöä siihen. Yksittäiset yritykset eivät liioin osallistu suoraan tähän korkean tason foorumiin sen vuoksi, että he eivät halua, että heitä pidetään valittajana sen vuoksi on mielestäni tärkeää, että me jatkamme tämän kaltaisia keskusteluita rauhallisella ja rakentavalla tavalla. Meidän täytyy pyrkiä ratkaisemaan ero, erimielisyytemme, koska nämä ongelmat ovat yhteisiä. Ja toivomme, että korkean tason foorumi ja erityisesti B2B-platform, äh, että siellä me löydämme Euroopan tasolla ratkaisuja, jotka ovat äh, tehokkaita ja toteutettavia. Ja odotamme myös teidän näkemyksiänne, joka voisi auttaa meitä kaikkia saavuttamaan meidän yhteinen tavoitteemme. Kiitos. Uh, well, um, I think we should... Varmaan olemme yhtä tavalla optimisteja teidän kanssanne tämän hyvin monimutkaisen ja haastavan Aasian osalta. Anna-Maria toivotti tervetulleeksi tänne Alan Galanski, joka voi myöhemmin käyttää puheenvuoron tässä. Kuulimme aikaisemminkin tästä kilpailututkimuksesta ja näistä brändeistä. Alan Galanski edustaa brändituotteiden valmistajia. Anna teille puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rova Koratsapilta, että kutsuitte meidät tähän tärkeään keskusteluun. Ihan muutama sananen. Järjestöni edustaa monenlaisia brändien omistajia. Jos otan esimerkiksi Saksan, Pohjoismaat ja Italia, niin monet näistä yrityksistä, jotka tuottavat brändituotteita, eivät ole mitään suuryrityksiä, vaan pikemminkin perheyrityksiä, joten kenttä on hyvin monimuotoinen. Seuraavien minuuttien aikana kello ei näköjään käy. <laughs> Kyllä se varmaan täytyy käynnistää. No niin, muutamien minuuttien aikana olen joka tapauksessa tottunut pelaamaan olen pelannut koripalloa ja tottunut tarkkailemaan kelloa. Jos nyt ajatellaan kaupallisia käytänteitä, jotka vaikuttavat kielteisesti kuluttajien valinnanmahdollisuuksiin ja brändeihin, jos käytte ostoksilla, niin kuin varmaan monet teistä käyvätkin, olette huomanneet, että yleensä supermarketeissa tuotteet, joiden osalta vähittäismyyjällä on oma merkki, ne, käy, ne kilpailevat monien erilaisten brändituotteiden kanssa ja vähittäis myyntiyrittäjät ovat tässä tapauksessa kilpailuasemassa. Mutta heti suoraan sanon, että kun valmistajilla ei ole mitään ongelmia näiden yksityisten merkkien kanssa sinällään, niin kilpailun täytyy kuitenkin olla oikeudenmukaista. Ja kun näiden omien tuotemerkkien kanssa kilpaillaan, niin brändituottajilla on huolenaiheita tässä Yleensähän tärkeimmät kilpailijat eivät välttämättä myy brändituottajan omia tuotteita. Mutta mitä tässä nyt tapahtuu? Usein brändituottajien täytyy esitellä vähittäismyynti asiakkaallensa luottamuksellisia kaupallisia tietoja. Tämä etuoikeutettu asema ja vähittäismyyjän kaksoisrooli asiakkaana ja kilpailijana tarkoittaa sitä, että hänellä on lisävastuu varmistaa se, että kilpailu on reilua. Tässä tutkimuksessa voitaisiin nyt ensinnäkin osoittaa, että ne, jotka vastasivat tähän tutkijaan, tutkimukseen, brändituottajat ovat sanoneet, että tässä on joskus väärin käytetty luottamuksellisia tietoja. Asiakkaan statusta käytetään tavalla, joka ei muille kilpailijoille ole mahdollista, eikä tämä ole edusta reilua toimintaa. Jos käytän tässä nyt jalkapallovertausta, brändi tuottaja pelaa aina vieraspeliä ja vähittäismyyjä kotipeliä. Ja tämän lisäksi vähittäismyyjä aina tietää, mihin suuntaan potku menee, meneekö se kohti maalia vai ei. Ja tässä ei edes ole erotuomaria pelissä mukana. Tämä on huono asia, koska tässä väittäismyyjä yrittäjä saa etuoikeutettua tietoa ja tämä saattaa johtaa siihen, että brändi, tuottaja, pieni tai suuri yrittäjä ei saa investointeja takaisin. Ja kuluttajallekin tämä on huono asia, koska mm, tässä valinnanvara vääristyy. Mutta tämä käytänne ei ole kuitenkaan mitenkään kaiken kattavaa. Monet bränditoimijat ovat menestyksekkäitä vähittäismarkkinoilla ilman, että tässä tulee mitään luottamuksellisten tietojen väärinkäyttöä. Mutta tietysti täytyy aina puuttua niihin ongelmiin, joita tulee silloin, kun väärintietoja käytetään. Mitä tässä nyt voi tehdä? Olen ensinnäkin vakuuttunut siitä, että vähittäismyyjäyrittäjät, jotka joilla on hyvämaineiset hyvämainesta toimintaa, joiden kanssa meillä on loistavat suhteet, niin he sanoisivat, että nämä käytänteet, joihin viittaan, he sanoisivat, että ne ovat huonoja käytänteitä. Joten haluaisin nyt suurilta yrittäjiltä, vähittäismyyntiyrittäjiltä, millä tavalla päivittäisessä toiminnassa yritykset suhtautuvat, miten ne toimivat näiden käytänteiden asioita osalta. Mitä hyviä käytänteitä ne soveltavat, jotta voidaan välttää epäreilua, jopa kilpailuvastaista toimintaa? Vastustavatko ne suhteellisia, mutta järkeviä toimia, joilla voitaisiin ö, torjua tällaisia vääriä käytänteitä? Lopuksi, kun on selviä epäreiluja käytänteitä, joilla loukataan luottamuksellisten tietojen käsittelyä ja kuluttajien vaihtoehtoja, niin silloin pitäisi etsiä järkeviä, rakentavia, innovatiivisia ratkaisuja, joissa eri toimijat ovat mukana. Tämä täytyisi tehdä oikeudenmukaisempien sisämarkkinoiden etujen nimissä myös niiden vähittäismyyjien etujen nimissä, jotka toimivat oikeudenmukaisella tavalla, samoin kuin kuluttajien edut täytyy ottaa huomioon. Kiitokset ja kiitokset, olette hyvin selkeä ja että pidätte hyvin aikanne. Kiitokset siitä. Ja sitten vielä viimeisenä näistä kommenteista ennen kuin avaamme puheenvuoron sitten kaikille. Meillä on täällä jo kolme puhujaa. Ja ehkä kollegat kertovat myös sitten, jos he haluavat osallistua keskusteluun. Paul Skien ERRTstä. Mr. Chairman. Um, Kiitos äh, puheenjohtaja Olen iloinen siitä, että voimme jatkaa keskustelua vähän täsmyntikumppaneiden, mutta myös parlamentin kanssa tämä on jatkuva keskustelu, joka käynnistyi noin kaksi vuotta sitten. Ja olen todellakin iloinen, äh, kun olen saanut kuulla tässä, että että tästä jatketaan tätä keskustelua, koska paljon savua ei tulta. Ja yleensä sanotaan kuitenkin, että ei, ei savua ilman tulta, mutta viime vuosina täällä on ollut piilossa jossain savukone ilman, että mitään tosiasioita on tuotu esiin, joten tämä on hieno homma. On tiettyjä asioita luonnollisesti kaikkien puolelta. On tarvetta saada aikaan tasa-arvo vähentäismyynnillä on myös ongelmia tiettyjen jakelijoiden kanssa, kun me puhutaan, puhumme esimerkiksi hintojen muunista, muuttumisista ja muista. Eli se hinta, mitä sovitaan tilauksen kohdalla, on yksipuolisesti muuttunut ilman minkäännäköisiä neuvotteluita toimituksen yhteydessä ja sen lisäksi on myös toimituksia, jotka ovat äh, vain osittaisia, puutteellisia, joka on johtanut äh, varaston äh, ongelmiin ja asiakkaiden pois putoamiseen, kun tuotteita ei ole sisämarkkinat on tärkeää ja on myös sitten on esimerkiksi myöhästymisiä, jotka johtuvat tietyistä konflikteista, laskuista jopa 12 kuukauden maksu myöhästymisistä. Eli tässä on kaiken näköisiä asioita. Ja se, mistä olen samaa mieltä sekä Mellan että Aleenin kanssa on se, että meidän on selvitettävä nämä asiat rakentavalla ja järkevällä tavalla. Ja minun edustamme European Retail Roundtable, on mukana tässä korkean tason ryhmässä tällä platformilla, jossa me etsimme ratkaisuja. Me etsimme järkeviä ratkaisuja. Me etsimme myös ratkaisuja, jotka eivät johda lisäkilpailuun tai tarjonnan vähentymiseen kuluttajien suuntaan – koska joskus tuntuu siltä, että jakeluketju varsinkin on unohtanut äh, kuluttajien edut. Me pyrimme äh, perustamaan kaiken äh, puolueettomalle tutkimukselle. ainoa tutkimus, mitä minä olen nähnyt viimeisen kahden vuoden aikana, on DG-kilpailupääosaston laatima tutkimus, jos tehtiin sitten raportti 2009 ja suosittelen sitä kaikille. Minä pidän hyvänä tohtori Davisin kommentteja siitä, että ei välttämättä ole yhteyttä ost- tuottavan ja myyvän välillä. Puhutaan paljon siitä, että pitäisi vahvistaa vähittäismyyntisektoria, joka johtaisi laajaan skaalaan ja se johtaisi sitten tietynlaiseen dominointiin ja se voisi johtaa sitten taas epätasa-arvoiseen dominanssiin, mutta olen iloinen siitä, että kuulin täällä, että näin ei välttämättä ole. Laajuus on yksi osa Äh, markkinoita. Äh, jos äh, minä menisin nyt ostamaan yhden tuolin, niin todennäköisesti minä en saa sitä samalla hinnalla kuin Euroopan parlamentti, joka ostaa 700 näitä samoja tuoleja. Eli siis se lukumäärä, se määrä, mitä ostaa, vaikuttaa. Ja jos on ainoa jonkin tietyn tuotteen toimittaja Isossa Britanniassa, vaikka olisi pienyritys, niin sillä on, on suuri markkinavoima. Mitä tulee brändeihin, Koratsa Bildhän puhui tässä itse, että meidän täytyy miettiä, onko meidän brändimme hyvä vai huono kansalaisille. No, yleensä hyvä. Ehkä on vaikeuksia, ongelmia, mutta meillä on kaikennäköisiä oikeuksia, jotka esimerkiksi liittyvät tekijänoikeuksiin ja no muuhun. Mutta yleisesti ottaen minä uskoisin, että vähittäismyyntiketju on kyennyt vastaamaan kuluttajien Äh, kysyntään. Mitä tulee sitten kopiointeihin, niin tuntuu siltä, että vähittäismyyntisektori äh, kopioi äh, valmistussektoria. Minusta meidän pitäisi miettiä, mitä on tapahtunut tekijänoikeuksien suhteen Euroopassa viime vuosien aikana. Ja siinä näkee, että Äh, monet tuottajat varastavat tekijänoikeuksia, tai näin ainakin ne väitetään. Joten koko tämä äh, kopiokysymys ja omat tuotteet, niitä ei pitäisi sekoittaa, koska kopioita tehdään joka puolella ja näin se nyt on ja lakeja on joka puolella tuottajien suojelemiseksi. Haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla, että me olemme enemmän kuin halukkaita keskustelemaan mahdollista ratkaisuista, varsinkin jos ne keskustuvat faktoille ja riippumattomalle tutkimukselle ja että se ei heikennä kuluttajien oikeuksia. Kiitos. Good. Well, I think this has been a... Kiitoksia. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelun osia. Oli hyvä kuulla asiantuntijoita ja näitä kommentteja. Nyt on teidän hyvä yleisö mahdollisuus antaa kommenttinne. Rova Styler halusi käyttää puheenvuoron. Haluatteko ensin kuulla yleisöä ja sitten vasta käyttää puheenvuoron? Rova Styler puhuu myöhemmin. Puhujat luettelossani ovat seuraavat. Bernard Leica uh, from the SECRA, from the Car Service and Repair Trade. Uh, where is he? Herra Michele Spangaro Italian lihantuottajien järjestöstä. Onko hän paikalla? Hyvä. Herra Fabian Weinart Markenverbandis Brandi liitosta siellä takana. Hyvä. Vieläkö joku viittoili? Serious... All right. You have a question. Can you, ah, teillä on kysymys. Annamme teille tämän rekisteröintilomakkeen, niin tiedämme kuka olette ja saatte sitten puheenvuoron. Herra Laika ensimmäisenä. Sitten Spangaro ja Weinarts. Joku muukin halusi vielä puheenvuoron. Herra Butchera, te halusitte käyttää puheenvuoron, mutta te puhuitte jo ensimmäisessä keskustelun osiossa. Anna teille puheaikaa, jos sitä jää vielä. En välttämättä voi teitä saada juuri nyt puhujalistalle mukaan. Herra Laika ensin. Mr. Jim. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi minuuttia. Kaksi minuuttia, siis puheaikaa. Haluaisin puhua ei pelkästään elintarvike- ja juomasektorista, vaan toisesta sektorista, jonka hyvin tunnette – me edustamme 380 000 yritystä Euroopassa, ajoneuvon, ajoneuvojakelijoita, rekkajakelijoita ja varausayrityksiä. Olimme lokakuun kokouksessakin mukana ja olemme yhteyksissä sisämarkkinapääosastoon. Me haluamme auttaa jakelijoita Euroopassa – me emme edusta valmistio, valmistajia, vaan autokauppiaita ja varaosamyyjiä. Ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että näille jäsenille me saadaan suojelua jakelijoille ja korjaajille. Miksi se on niin tärkeää? vuoteen 2013 asti voimassa oli blokkipoikkeusasetus ja tämä asetus toi tiettyä suojaa heikommalle osapuolelle, koska täytyy sanoa, että mm, me, meidän järjestömme jäsenemme edustavat heikompaa osapuolta suhteissaan valmistajiin. Tässä on sopimuslausekkeita, valmistajien ja jakelijoiden välillä. Ja haluaisimme viitata myös eh, Rova Koratsan, Koratsa Viltin mietintöön. Tämän vuoksi me pyysimme tapaamista teidän kanssa Rova Koratsa Vilt, samoin kuin varjoesittelijöiden kanssa ja tietysti myös herra Harborin haluaisimme tavata. Esimerkiksi meillä on suuria ongelmia eh, myynti tavoitteiden fiksauksen kanssa. Jos ei ole sellaista tekstiä, joka suojelisi jäseniämme vuoden 2013 jälkeen, niin jäsenemme ovat liian heikossa asemassa saadakseen itse tuomioistuimelta suojaa, joten todella kiitän teitä siitä, että kuuntelette meitä. Kiitoksia. No, tämä on sektori, josta tiedän paljon, niin puhumme ruokakoratsa, puhun ruokakoratsa Bildille asiasta. Spangaro. Grazie, presidente. Un... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan lyhyesti puhua näistä merkeistä ja sitten yleisemmin kommentoida näistä Rival Label-asiasta. Tulen Italiasta. Tässä asiassa olemme sataprosenttisesti yhtä mieltä herra Galaskin kanssa. Haluaisin korostaa yhtä asiaa tässä asiaa. Näistä private label yksityisistä tuotemerkeistä on kirjoitettu paljon. Kyseessä on varmasti asia, joka on todellisuutta markkinoilla. Niillä on varmasti oikeus olla olemassa ja niissä on paljon myönteisiä puolia. Kuitenkin kaikki se, mitä private labelsista on kirjoitettu viime vuosina, ja tärkein varma, varmastikin on vuoden 2009 yliopistojen asiakirja. Varmasti näissä on siis paljon myönteisiä asioita, mutta, mutta on korostettu sitä, että näihin liittyy hyvin kielteisiä näkökohtia. Mikäli niitä ei ajoissa korjata, niissä, niillä on meidän mielestämme todella vakavia seurauksia pk-yrityksien kilpailukykyyn Tohtori Galakski ja muistutti joistakin näistä. Ja nyt haluaisin vain lisätä, että haluaisin lisätä yhden asian, joka usein unohdetaan, niin nimittäin epäasianmukainen kuluttajille tiedottaminen, koska yhä tavallisempaa on nähdä, että näitä private labelsia käytetään kellussa ja ne antavat kuluttajien uskoa, että ne, niillä taataan tuet, tuotteiden turvallisuus ja laatu, ja tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Kuluttajat, siis kuluttajille uskottellaan, että, että nämä jakelijat tuottavat nämä tuotteet, ja tämähän tekee hallaa tuottajille, koska mikäli kuluttaja ei tunne tuottajaa, niin ei hän voi myöskään valita tuottajaa. Ja no, jos näin on, niin tuottajat ovat yhä haavoittuvampia näissä kaikenlaisissa kauppakäytännöissä, joihin aikaisemmin viittasimme, jotka ovat siis epälojaaleja private labelsista vielä yksi hyvin yleinen kommentti. Tänään on paljon puhuttu siitä, että olisi tasapainotettava markkinoiden sopimusvaltatilannetta, mutta olen monen kertaa sanottu, että me emme, halua, emme pyydä mitään tasapainotusta, emme halua, että markkinoiden sopimus valtio jotenkin tasapainotetaan, koska se on mahdotonta ainoastaan se, mitä pyydämme teiltä ja komissiolta, varapuheenjohtajakin tulee osallistumaan teollisuuden kilpailukykyseminaarin. Ainoa asia, jota pyydämme, ovat samat säännöt kaikille. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Olin varsin antelias ajan kanssa tässä, mutta kiitoksia näistä hyvin hyödyllisistä seikoista, joita tuot, toitte esille. En välttämättä ole yhtä antelias ajan suhteen muiden puhujien kanssa. Herra Reinat seuraavana. Kaksi minuuttia. Vielen dank. Ähm, Kiitos. Meillä on 400 jäsentä eri alalta, hyvin pitkälti PK-yrityksiä. Ja luonnollisesti me pyrimme siihen, että sisämarkkinat olisivat toimivat ja että kilpailukyky olisi reilua, ihan kuten täällä on jo sanottu. Täydennykseksi, vain koska esityslistalla niin sanotaan, haluaisin puhua selektiivisestä yritysjärjestelmästä järjestelmistä, joka on hyvin eh, eriytetty järjestelmä tähän mennessä. Eh, tämä on ollut hyvin negatiivista oikeastaan kokemukset Saksassa, eh, tietyissä tuoteryhmissä ainakin – ovat olleet positiivia ja sen vuoksi tämä eriytetty arviointi on positiivista myös esimerkiksi työllisyyden kannalta sekä valmistajan että kaupan osalta ja sitä kautta saadaan myös uudenlaista rakennetta sekä valmistajalle että kauppoihin. Ja tämä voi johtaa myös enemmän laajempaan valikoimaan ja parhaisiin tarjouksiin kilpailun kannalta. Jos katsotaan esimerkiksi Saksan kosmetiikka-alaa, jossa äh, tietyissä heikommissa äh, liittovaltioissa, osavaltioissa äh, on hyvä tarjous, niin silloin he saavat sitä kautta tukea muilta. Joten minä toivon, että tämä selektiivinen yritysmuoto ja, ja kaupan tuomisen muoto otettaisiin myös huomioon. Kiitoksia tästä. Nämä olivat hyvin hyödyllisiä seikkoja. Rova Koratsa Pilt varmaan kirjasi nämä ylös. Seuraavaksi Rova Styler. Thank you. Thank you, Mr. Kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhykäisesti. Haluaisin vain esittää kysymyksen puhuja, puhujille, erityisen herra Davisille. Mitä mieltä olette hinta, hinnan noususta viljan osalta? Mitä tar- tämä tarkoittaa vähittäismyyntialalla? Ja sitten yhteistyöstä herra Davisille kilpailukomitean muiden, yhdistyneen kuningaskunnan kilpailukomitean ja muiden tällaisten välillä. Haluaisin kysyä enemmän itsesääntelystä ja vapaaehtoisista toimista. Toimivatko ne? Tämä keskustelu on todella innostava. on tällainen vähittäismyyntikauppias, jolla on oma tuotemerkki ja sitten on näitä brändejä. Koko tämä oma tuotemerkki, ei tämä ole brändien välistä kilpailua, vaan tämä on kilpailua hinnoilla ja, se, ja sitten täällä puhuttiin näistä arvoista ja brändeistä. Me olemme nyt käymme läpi taloudellista lamaa. Ihmiset käyvät supermarketteissa ja he haluavat myös arvoa sille hinnalle, mitä he maksavat. Kyllä hinnalla on väliä. Kuluttajat eivät yhtäkkiä olekaan kovin järkeviä omien ostopäätöstensä kanssa. meillä pitäisi olla hieman enemmän rehellisyyttä tässä nyt Euroopan brändi ihmisten keskuudessa. Niin paljon rahaa on sidottu tiettyihin brändeihin, että brändien välinen kilpailu sen pitäisi olla hyväksi kuluttajillekin. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Eh, herra Saharo, jos pidätte kiinni kahden minuutin puheajasta, niin annan teille vielä puheenvuoron. Jos pidätte tiukasti kiinni kahden minuutin puheajasta, niin saatte ö, eh, mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Kaksi minuuttia. Dopuszczenie mnie, proszę Państwa. Kiitos, että sain jälleen puheenvuoron. Haluaisin käsitellä aihetta sosiaalisesta polkumyynnistä. Siitä ei ole tähän mennessä sanottu paljoakaan, joka on aika herkkä aihe. Kansainväliset yritykset tekevät suuria voittoja, kun he maksavat alhaisia palkkoja ja kuluttavat pienet ja heillä on parempi asema kilpailussa – verrattuna yrityksiin, jotka toimivat ainoastaan Länsi-Euroopassa, Puolassa, kassa, neiti eh, tienaa 300-400 eh, euroa kuussa. No, me tiedämme, mitä palkat ovat Länsi-Euroopassa. Usein nämä työntekijät, joista puhun, heillä on epäedulliset työsopimukset. Usein ne ovat määräaikaisia sopimuksia, joten kaikki tämä aiheuttaa sosiaalista polkumyyntiä ja tämä olisi saatava pois ja tämä voitaisiin saavuttaa paremmilla palkka- ja työehdoilla Keski- ja Itä-Euroopan maissa, joita minä täällä edustan. Ja vuoropuhelu on myös tärkeää. Tällaista vuoropuhelua ei ole minun kotimaassani, joten me vetoamme työnantajiin. Me haluamme neuvotella heidän kanssaan, me haluamme vuoropuhelua. Me emme halua lähteä vain kaduille osoittamaan mieltä, mutta tällainen vuoropuhelu yritystasolla on lähes olematonta ja jos sitä on olemassa, niin se ei ole vakavasti otettavaa. Joten meidän olosuhteemme ovat heikommat verrattuna Länsi-Eurooppaan ja sen vuoksi me vetoammekin teihin auttamaan meitä. Kiitokset siitä, että piditte kiinni puheenjohtajasta. Herra Schwab haluaa seuraavaksi käyttää puheenvuoron. Hän on viimeinen puhuja tässä. Ja vielä tuli yksi lomake, yksi pyyntö. Mutta kenties jos sopii, niin te saatte sitten puheenvuoron seuraavassa keskustelussa. Nyt ei ole enää aikaa. Herr van Nistelrooy myös seuraavassa keskustelun osiossa. Herra Schwab. Ich finde es ein sehr interessantes Format, dass die... Kiitos. Tämä on mielenkiintoinen formaatti, että on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Minun kysymykseni haluaisin esittää nyt käytyyn keskusteluun. Meillähän on suuria hintaeroja eri jäsenvaltioissa unionissa. Ja mitä tulee tähän brändäykseen, edustaja Stylerkin siihen juuri viittasi. Keelissä Strasbourgin lähellä minun vaalipiirissäni on yritys, jolla on erittäin suuri menekki sen vuoksi, että monet ranskalaiset tulevat sinne ostamaan näitä brändituotteita hieman halvemmalla. Joten haluaisinkin kysyä tätä, että meillä, me voi ainoastaan, me voimme selittää näitä eroja myös esimerkiksi erilaisten kansallisten perinteiden mukaan. Toinen asia paneelille, jonka haluan esittää, on, että Luxemburissa hinnat ovat selkeästi korkeammat kuin naapurivaltioissa – ja sen vuoksi siellä on ongelmia, koska nämä brändätyt tuotteet tulevat Belgian kautta ja se nostaa jo hintoja. Ja sen vuoksi tätä kritisoidaan, että tässä on kysymys jonkinnäköisestä sopimuksesta vähittäismyynti ja jakeluketjujen kesken. Ja minä uskon, että meidän tavoitteemme sisämarkkina valiokuntana on se, että ei tulisi tällaisia keinotekoisia esteitä. Ja kysyisinkin nyt asiantuntijoilta, mistä nämä kaikki esteet oikein tulevat? I think some of them may also... Kuten sanoitte, tässä hieman puhuitte asioista, jotka liittyvät myös seuraavan keskustelun osioon. Nyt haluaisin pyytää panelisteja käyttämään maksimissaan kahden minuutin puheenvuoron vastatakseen joihinkin näistä esille tuoduista asioista. Kenties mennään tämä nyt käänteisessä järjestyksessä. Eli Polskien voi aloittaa ja siitä sitten eteenpäin lopu, viimeisenä professori Styk, jos tämä sopii. Kaksi minuuttia. Herra Skien. Niin, kiitos. Mistä aloittaa, mihin lopettaa? Ehkä omasta, omasta tuotemerkistä ensin. Ja herra Spangarolle, mielenkiintoista tässä on se, että viimeisten kahden vuoden aikana me olemme käyneet tässä omassa ryhmässämme samaa keskustelua ja ö, yrityspääosasto antu, halu, teetätte tutkimuksen, jossa on 188 sivua, en lue sitä teille, mutta johtopäätöksenä on, ja tässähän tarkasteltiin nimenomaan tätä kysymystä, rajoittaako oman tuotemerkin kehittäminen innovaatiota ja pk-yritysten välillä. Johtopäätöksenä on se, että paineita ei ole, yhä tulee lisää uusia tuotteita. Tämä pätee niin teollisiin merkkeihin kuin yksityisiin tuotemerkkeihin. Tässä sitten jatketaan, että mitä tulee taloudelliseen toimintaan, kannattavuuteen ja innovaatioon, niin tutkimuksesta ei voida huomata mitään ongelmia, mitä tulee vähittäismyytisuhteisiin ja omiin tuotemerkkeihin, eikä tällä ole tämän alan tasolla mitään vaikutusta innovaatioon. Toivottavasti ö, yrityspääosasto nyt vihdoinkin sitten luopuu tämän asian käsittelystä. Millä tavalla vähittäismyyntisektori sitten katsoo omaa tuotemerkkiänsä? Se kyllä kantaa oman vastuunsa. Esimerkiksi ajattelen turvallisuutta ja laatua. Tietysti se suhtautuu hyvin suurella mielenkiinnolla tähän, kuten Rova Styler sanoi kysymyksessä, näiden tahojen oma brändi, eivätkä he halua millään sitä parantaa. Lopuksi hieman myönteisempi seikka. Mielestäni on valtaisasti sellaisia asioita, jotka ovat yhteisiä kaikille tällä alalla – niin to- toimittajille kuin vähittäismyyjillekin. Toivottavasti Rova Koratsabildin mietinnössä ja yleensäkin IMKossa äh, tulisi esille se, että monet niistä asioista, jotka estävät äh, äh, yhtenäismarkkinoita monelta suunnalta, niihin tartuttaisiin ja te yhdessä painostaisitte komissiota paljon nopeammin ryhtymään rikkomismenettelyihin. Yksi vertaus tässä komission ja parlamentin vastaus Unkarin medialakiin, se osoittaa sen, miten paljon teillä on valtaa, kun siihen tartutte. Mutta sama haluaisimme nähdä myös täällä omalla alallamme. Seuraavana herra Kaleski. Thank you. Kiitos. Haluaisin eh, tukea tätä, mitä Paul sanoi. Vastaus Stillerille liittyen eh, eri tuotemerkkien kilpailusta. Kuten minä sanoin, toki me hyväksymme kilpailun näiden yksityisten merkkien kanssa on yksityisiä tuotemerkkejä, jotka ovat kalliimpia kuin brändit ja toisinpäin. Ei tämä ole mikään pysyvä tilanne. Tämä tutkimus on hyvin mielenkiintoinen näistä yksityisistä tuotemerkeistä, ja se pitää lukua kaikki. Te mainitsitte myös Espanjan ja että siellä on ollut suuri vähennys brändeissä sen jälkeen, kun yksityiset tuotemerkit tulivat voimakkaammiksi. Mitä tulee tähän copycat, kopiointi asiaan, toki on kaiken näköisiä asioita, mutta on myös eroja. Se syy, miksi ei kuule niin paljon vähittäismyynnin kopioineista, johtuu siitä, että on äh, vaikeampaa äh, lähteä syyttämään asiakasta. Ja jos äh, on tällainen kopiointijärjestelmä, niin se todennäköisesti tulee hyvin paljon aikaisemmassa vaiheessa vähittäismyyntiketjussa. Sitten vielä sisämarkkinat ja erilaiset hinnat. Herra Schwabin huomio. Tämä on kysymys, jota pitää tutkia tarkasti. Me, meillä on asiakirja, jossa olemme käsitelleet markkinoiden eroavia hintoja. Jaamisen kanssa, niin jos te haluatte. Sen lisäksi olisi mielenkiintoista nähdä tämä komission tutkimus, jossa kilpailupääosasto on sitä tekemässä, samoin kuin talouspääosasto, ja odotan todella mielenkiinnolla näitä tuloksia. Thank you very much indeed. Kiitoksia tästä. No, tässä ei ehkä faktoja ole niin paljon. Täytyy miettiä, että onko meillä samanlainen käsitys näistä asioista. Kuka seuraavana sitten? Mella in... Kiitoksia, niin todellakin on hankala nyt vastata kaikkiin näihin huomioihin, joita täällä esitettiin, mutta muutaman niistä tartun. Yksi niistä liittyy itse sääntelyyn. Tämä on todellakin hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa lainsäädäntöön luottaa itse asiassa siihen, että ei ole lainsäädäntöä, koska itse sääntely voi toimia ja se toimii hyvin monissa tapauksissa. Joskus lainsäädäntöä kuitenkin tarvitaan. Tässä nimenomaisessa tapauksessa, jonka osalta kuulimme vetomuksia, vetomuksia kansalliseksi lainsäädännöksi, mutta samalla on pyydetty myös yhtenäismarkkinoiden harmonisointia. Tässä nyt tärkeää on, että en halua nyt millään tavalla käydä laajaa keskustelua tällä foorumilla, mutta me tarvitsemme Euroopan tasolla eh, jo sellaista lainsäädäntöä, joka voidaan todella panna täytäntöön, sen täytäntöönpanoa valvotaan ja joka tuo tuloksia. Jos näin ei ole, niin ei sillä nyt kovin paljon sitten ole arvoa. Haluaisin vielä palata eräseen seikkaan. Hyvin nopeasti tänään eh, keskustelin henkilön kanssa, joka on PK-yrityksiä edustava elintarvikejärjestön edustaja. Pyysin häntä tulemaan tänne ja hän sanoi, että no, hän ei oikein voi, mutta hän nyt sitten tulee kyllä, kun on eläkkeellä. Hän toi esille sen, että valmistajat ei oikein voi pelon vuoksi itseään puolustaa tässä – tiedättehän, että edustamme niin pieniä kuin suuriakin järjestöjä, yrityksiä. Paljon on pelkoa ilmassa ja minä todella toivon, että me voimme myös muiden täällä tänään edustettuna olevien järjestöjen kanssa istuuta keskustelemaan ja saamaan aikaiseksi jotain. Ja me haluamme myös faktoja. Kaikki tuomme varmaan faktat sitten keskusteluun. Kenties nyt on liian varhaista ajoitus, ei oikein osunut oikeaan mutta jonkinlainen ratkaisu tässä nyt löytyy, täytyy löytyä meille kaikille, jotka olemme mukana tässä ketjussa, niin että tämä helpottaa meidän elämäämme ja tuo myös etua kuluttajille. Peter Davis. Um, Kiitos. Paljon asioita on tässä käsitelty. Ja vaikka tässä nyt ehkäpä viittaan lisää kirjallisuuteen, niin mitä tulee tähän copycat asiaan ja omat tuotemerkit, niin suosittelisin suosittelen meidän raporttiamme, jossa katseltiin, missä määrin omien tuotemerkkien osuus on kasvanut 60-luvulta ja asiakirjat osoittavat suuria eroavaisuuksia eh, omien tuotemerkkien kohdalla, eri tuotteiden kohdalla. Ja myös ajan kuluessa kunkin kategorian sisällä on eroavaisuuksia. Esi- tästä on erilaisia eh, esimerkkejä tiettyjen kategorioiden sisällä. Jogurtista muistaakseni oli myös jokin esimerkki. Ja se, mihinkä tämä johtaa teidät, on, on maailmaan, jossa on aikamoisia esteitä – innovaatiolle, vaikkakin on selkeästi etua siitä, että on myös äh, omia tuotemerkkejä. Tutkimukset äh, osoittavat, että syy miksi ne ovat menestyksekkäitä on se, että ne ovat äh, laadukkaita ja edullisia. Sitten vielä edustaja Tylerin kysymyksen koordinoinnista CCn ja muiden kilpailuviranomaisten kesken. Voin varmistaa teille, että meillä on hyvin paljon koordinaatiota. Paljon siitä on epävirallasta eurooppalaisen kilpailuverkon, kansainvälisen kilpailuverkon ja muiden kilpailuverkkojen kautta ja myös bilateraalisten tapaamisten kautta. Ja yhdistynyt kuningaskunta. Siellä me molemmat järjestöt tekevät yhteistyötä ja auttavat myös muita. Thank you very much. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä professori Styk. No. Kiitos puheenjohtaja. Aihe, jota olen käsitellyt, siihen ei tullut kommentteja, joten en voi oikein vastata mihinkään, mutta joka tapauksessa sanon muutaman sanan sen. Ne ongelmat, joita täällä on mainittu, kuvaavat hyvin sitä, mitä me sanomme. Paljon siitä, mitä on sanottu, ostovoima, kilpailu, valmistajien ja vähittäismyyjien välillä, nämä ovat kilpailuongelmia ja ne pitäisi antitrust-lainsäädännön mukaisesti käsitellä. Tässä on paljon tehty tutkimuksia ja saattaa olla, että joku niistä osoittaa, että olen väärässä. Ja jos näin on, niin kyllä minä sen sitten myönnän, mutta odotetaan nyt tässä vielä tutkimusta. Thank you very much. Well, I think we've... Kiitoksia. Tässä nyt tuli hyvin paljon erilaisia puheenvuoroja, jotka liittyvät moniin eri kysymyksiin. Ne oli myös hyödyllistä kuulla myös ajoneuvo- vähittäismyynnistä. On paljon sellaisia ketjuja, joissa on tätä franchising-toimintaa. Ja se katetaan säätelyllä, josta emme niinkään ole puhuneet. Aina ajoneuvoteollisuudessa ei ole näitä sektorikohtaisia sääntöjä. Tässä oli monia muitakin asioita, jotka tulivat esille Competition Commissionin kautta, ei niinkään hintaan liittyviä, mutta markkinakilpailuun ja luottamuksellinen tietojen käyttö ja niin edelleen. Näyttää siltä, että nämä ovat kaikki tärkeitä, jos halutaan saada markkinat toimimaan. Täytyy miettiä, ovatko nämä kilpailua estäviä vai eivät. Järjestöiksin kommentti siitä, että meillä on vielä paljon kilpailulainsäädännön osalta tehtävää, on aivan to- tosi. Seuraava osio sitten keskustelussamme kysymyksessä on markkinoille pääsykysymykset niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Ja tässä on taas muutamia esteitä myös tiellä myöskin sijoittautumiseen liittyviä esteitä käsitellään. Meillä on oikein hyvä asiantuntijapaneeli tässä. Rova Patricia Hustraten, hän on vak johtaja. Se on pekoyritysten järjestö elintarvikejakelualalla. Sitten meillä on tohtori Reinhard Freiherr von Leoprechting, Toivottavasti nyt en aivan sotkenut teidän nimeänne tässä, mutta hän on Saksan vähittäismyyntialan katojärjestön johtokunnan jäsen. Ja hänellä on myös loistava uuraa vähittäiskaupassa eritoten metro ketjussa. Sitten meillä on Peter Wilhelm. Hän on kansainvälisen ostoskeskusten neuvoston Eurooppa-asioiden komitean jäsen. Ja viimeiseksi meillä on täällä vielä IMKO-valiokunnan tuttu ja ystävä ehdottomasti. Toivotan teidät tervetulleeksi ensimmäistä kertaa nyt vuonna 2011. Moni Goyens, hän on Euroopan kuluttajajärjestön pääsihteeri. Aloitamme Rova Hochstratenista viisi minuuttia. President, next sheet please. Kiitos puheenjohtaja. Yksityiset riippumattomat vähittäismyynnit toimivat omalla riskillään. Ja Alankomaissa ne käyttävät tietynlaista kaupallista mallia, joten muistakaa, että tämän mallin takaa voidaan löytää tällainen pieni vähittäismyyjä, jolla on lisäarvoa. Hän ylläpitää sosiaalista keskusta naapurustossa. Hän käy, ottaa palkkalistoille esimerkiksi vammaisia ihmisiä. Ja sitä pääsenkin ensimmäiseen johtopäätökseen. Eli kun viranomaiset haluavat avata markkinoiden saavutettavuuden, niin silloin heidän pitäisi ottaa mukaan myös paikalliset yrittäjät, koska sitä kautta saadaan lisäarvoa. On myös on myös äh, tärkeää, että on oma outletti. Aivan liian usein on niin, että hallinto, ihmiset jättävät huomioimatta nämä riippumattomat yrittäjät silloin, kun annetaan näitä oikeuksia. PK vähittäismyynnillä pitäisi olla yhtäläinen pääsy markkinoille ja se että he joko omistavat äh, tilansa tai ovat päävuokra ja äh, vuokrasopimuksessa on erittäin tärkeää. Erittäin tärkeää on myös riippumaton rahoitus. Ja kriisin vuoksi ja Basel 3 sopimuksen vuoksi finanssilaitokset ovat hyvin kriittisiä. Pankkien täytyy äh, lopettaa yrittäjiltä ylimääräisten vakuuksien vaatiminen, koska franchisin asetuksen mukaan 330 kautta 2010 se johtaa liian Ähm, rankkoihin äh, velvoitteisiin elintarvikealan vähittäismyynnille. Me tarvitsemme hyvät sopimukset. Aloitetaan ähm, sopimuksen äh, valmisteluista. Siinä yrittäjän pitäisi saada hyvää äh, informaatiota ja tätä ei säädellä Alankomaissa, vaan enemmänkin eu tasolla. Mutta meillä on hyviä esimerkkejä Ranskasta ja Belgiasta, jota kannattaisi ehkäpä noudattaa. Sitten meillä on franchising-sopimuksia. jossa ää, äh, ää, äh, on ollut hieman ongelmia hintojen kanssa. Ranskassa esimerkiksi kilpailuviranomaiset ovat pitäneet äh, näitä hinnoitteluita vapaan kilpailun esteenä. Minusta meidän pitäisi poistaa nämä kilpailulausekkeet ja säädellä nimenomaan tätä esisopimusvaihetta. Mitä tulee sitten sähköiseen mainon kauppaan, niin tässä komission pitäisi ymmärtää, että lisäedellytyksiä on määriteltävä niin, että voidaan taata reilu kilpailu varsinkin mikäli sähkökaupan tarjoaja voi hyödyntää myös kauppaansa. Meidän täytyy välttää sähköisen kaupan käynnin kautta yksityisen vähittäismyynnin hajottamista. Säätelyn purkaminen ei aina ole hyväksi sen vuoksi, että meidän täytyy leikata sääntöviidakkoa. Hallituksen täytyy kuitenkin olla tietoinen siitä, mikä on hyödyksi ja mikä ei riippumattomalle vähittäismyynnille. Ja esimerkiksi voitaisiin Äh, helpottaa sääntöjä. Ja sitten lopullinen johtopäätös meidän mielestämme vapaat eurooppalaiset vähittäismyyntimarkkinat takaisivat myös parempaa vähittäismyyntitarjontaa, jolloin kuluttajat voisivat valita monikansallisten yritysten, erikoistuneiden yritysten, lähiökauppojen, naapurikauppojen väliltä. Ja sitä kautta nimenomaan tuetaan PK-kauppiaita. Joten tärkeää on, että meillä olisi yhtäläiset lähtökohdat ja annettaisiin kaikille vähittäismyynnin muodoille mahdollisuus toimia. Ja silloin me tarvitsemme tukea nimenomaan pienille vähittäismyyjille. Uh, Kiitoksia tästä hyvin selvästä esityksestä ja näistä kalvoista ja kiitos, että pidittekin puheajasta. Seuraavana meillä on tohtori Frön Leoprechting meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete des Hyvät naiset ja herrat, äh, meidän panelimme otsikko Avinoida, avataan markkinat kuluttajille ja yrityksille on hyvä sen vuoksi, että siitähän on kysymys 500 miljoonalle Euroopan kansalaiselle ja 6 miljoonalle kaupan äh, yrittäjälle sisämarkkinoilla. Kysymys on äh, kaupan avaintoiminnoista, kuten vähittäismyynti, valvonta. Neuvosto on myös sanonut, että kysymys on Euroopan sisämarkkinoiden suuresta sektorista. Ja nyt olemme iloisia siitä, että Euroopan parlamentista on tästä tehty tärkeä valiokunta-aloitteinen mietintö. Ja jos me katselemme, mikä kaupan avainasema Euroopan taloudessa on, niin kaupan ja tuottajien suhde, niin se eh, kaupan rooli on yhtäältä eh, sitä eh, leimaa myös suhteet sekä kuluttajiin että tuottajiin ja esimerkiksi hinnoittelu ynnä muut nämä vaikuttavat toisiinsa ja sen vuoksi on tärkeää, että meillä on tasapaino. Ja sen vuoksi pyrimme siihen, että olisi tasapaino kaupassa niin, että voisimme tukea esimerkiksi lainsäädännöllä tätä tasapainoa ja että, voit, voitaisiin välttää kilpailun vääristymiä. Ja tämä on todennäköisesti Koratsa Biltin ja, ja Schwabin tavoitteena ja meidän täytyy tulevina päivinä miettiäkin, millä tavalla mikä, mitä me pidämme ongelmallisena. Ja sitten, jos katsolemme ketjun toista päätä, nimittäin kuluttajia, niin haluaisin siteerata vielä tässä kauppiaita – sitä, että on mahdollisuus hyödyntää sisämarkkinoita ja saada tuotteita myös kolmansilta mailta. Euroopassa on siis 500 miljoonaa kuluttajaa, jotka hyötyvät äh, vähittäismyyntikaupan tarjonnan kautta. Tässä on konseptit monenlaisia, on suurta, on pientä, on äh, välillistä, on kaiken näköistä. Yli 30 miljoonaa työntekijää vähittäismyynnissä Euroopassa on, eli joka seitsemäs työpaikka Euroopassa on äh, kaupan alalla. Ja meidän täytyy pyrkiä huolehtimaan sitä, että jakeluketju toimii. Ja sen lisäksi meidän täytyy antaa ihmisille myös hyvän laatuisia tuotteita. Sitten toinen näkökulma. Haluaisin vedota teihin kaupan avain sisämarkkinoille äh, ja tämä voi toimia ainoastaan sisämarkkinoiden ja EUn äh, lakien mukaan äh, on tietty vapaus sisämarkkinoilla. Eli tehtävä on se, että voidaan estää kaupan esteitä ja että kaikki voivat hyödyntää kaikkia mahdollisuuksiaan optimaalisesti 27 jäsenvaltiossa ja tarjota palveluita 500 miljoonalle kuluttajalle. Kysymys on äh, sisämarkkinoiden vapauksista, pääoman, tuotteiden, ihmisten liikkuvuudesta. Se, minkä ihmiset usein unohtavat, on, että seuraukset äh, euro, olisivat äh, pahat sekä Euroopan taloudelle että kansalaisille, jos tämä häiriintyisi vuonna 1993 ja 2003 äh, äh, saatiin aikaan 2,5 miljoonaa lisätyöpaikkaa, kun poistettiin tiettyjä hallinnollisia esteitä. Tässä on tiettyjä kuitenkin äh, vaaroja sen vuoksi, että itäiset jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön hyvin ongelmallisia lakeja, joilla rajoitetaan nimenomaan ulkomaalaisten, siis esimerkiksi Saksan yritysten on mahdollisuuksia toimia niiden maissa. Ja sen vuoksi meidän täytyisi tällaistakin poistaa niin, että kuluttajille voidaan tarjota mahdollisimman hyvää tarjontaa. Olemme vakuuttuneita siitä, että nämä lait ovat äh, rikkomus Euroopan sisämarkkinoiden äh, vapauksia vastaan. Ja sitten vielä ihan lyhykäisesti viimeinen äh, esimerkki Unkarin verolainsäädäntö. Tässä on ihan tietoisesti määritelty verokannat sillä tavalla, että unkarilaiset kotimaiset tuottajat sitä vapautuvat. Tämä on syrjintää. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavana puhujana on herra Wilhelm. Um, yeah, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja kun esittelitte minut, kerrottekin jo kuka minä olen. Olen kehitys- ja investointiyrityksen johtaja Belgiassa, ja, mutta täällä edustan KV, ostoskes- kansainvälistä ostoskeskusten neuvostoa, se edustaa kaikkia osapuolia, jotka toimivat ostoskeskusalalla. Pyysitte minua kehittelemään seuraavaa kysymystä. Onko meillä ehdotuksia tai ratkaisuja, jotta voitaisiin taata vähittäismyyjille vapaa pääsy EU-markkinoille? Kaikki, jotka ovat käyneet ostoskeskuksissa, ovat varmasti huomanneet, että ostoskeskuksissa on paljon kansainvälisiä jälleenmyyntiketjuja. Tämän vuoksi ostoskeskukset itsessään ovat vastaus jo kysymykseen, mutta usein ostoskeskuksia kritisoidaan siitä, että ne tappavat pienet riippumattomat yrittäjät. Ja tämän vuoksi niitä yritetään, niiden toiminta yritetään estää pienissä kaupungeissa kaiken tavoin. Pitäisikö ostoskeskukset kieltää tai pitäisikö niitä rangaista? No, minä kyllä suoraan vastaan sitten kysymykseen, millä tavalla voidaan parantaa pääsyä markkinoille. Mitkä ovat ehtoja menestyksekkäille jälleenmyynnille? Tässä on paljon ennaltaehkoja, mutta tärkein, kolme tärkeintä on sijainti, sijainti ja sijainti. Mikä on hyvä sijainti sitten? No sellainen, jossa on paljon liikennettä, ravintoloita, paljon ihmisiä, jotka kulkevat näitä ikkunan edestä mikä on ostoskeskus? Se on pieni katettu tila, jossa on erilaisia kauppoja, mutta ammattilaisten silmissä kysymys on kriittisestä massasta ja sellaisesta sekoituksesta, jossa on paljon kansainväl- yleensä kansainvälisiä jälleenmyyntiyrityksiä, joiden vuokra on pieni, mutta liikevaihto suuri ja sitten pieniä yrityksiä ja kriittinen massa tarkoittaa riittävää kokoa niin, että kuluttajavirrat voivat olla riittävän suuria ja kuluttajat voivat valita erilaista brändeistä. No tappavatko ostoskeskukset kaupunkien keskukset? Vastaus on selvästi ei. Ne, jotka asuvat Belgiassa, tuntevat kenties Luvanla Nöövin keskustan ihan Brysselin ulkopuolella viranomaiset vakuutettiin siitä, että jos sinne rakennetaan äh, asuntoja ja ostoskeskuksia, niin silloin ihmisiä tulisi asumaan sinne. Ja näinhän tässä kävi. Onnistuimme saamaan tuonne keskustaan yli 7 miljoonaa ihmistä vuosittain ja yhteiskunnallis-taloudellinen äh, asu asukas äh, profiili on täysin muuttunut. Kysymys ei ole enää pelkästään opiskelijakaupungista, vaan todellisesta kaupungista, jossa on kaikenlaisia kaupunkilaisia. Seuraava kysymys, ovatko suuret äh, kansainväliset äh, brändit ja ostoskeskukset, tappavatko ne pienet vähittäismyyjät? Voin vain todeta, että mitä tähän se nyt tekeekin, niin ei voi välttää sitä, että kansainväliset toimijat ovat läsnä ja kuluttajat ovat niistä kiinnostuneita. Liesin uudessa ostoskeskuksessa on pelkään e, ensimmäinen Primark. No britit tietävät, mistä on kysymys tässä. Ranskastakin tullaan Liesiin, koska siellä on Primark. No, sehän nyt ei ole niin kuin Ikea, mutta kyllä mm, asukkaat silti matkustavat tuonne ostoskeskukseen tähän liikkeeseen. No, suuret brändit usein toimivat franchising-järjestelmän kautta ja näin ollen riippumattomilla toimijoilla on myös mahdollisuus saada suuria brändejä asiakkaikseen. Ostoskeskukset tapavatko ne pienet riippumattomat toimijat? No voin kertoa, että Suuressa ostoskeskuksessa me 40 prosenttia toimijoista on riippumattomia pieniä toimijoita. Me haluamme heitä sinne, koska ne ovat hyvin dynaamisia. Ruoka- ja juomasektorilla kaikista dynaamisimmat yritykset ovat pieniä. Isoilla yrityksillä on kuuluisa nimi, mutta ne eivät ole niin dynaamisia. Meillä on kolme yritystä, joka myy, jotka myyvät jäätelöä Mutta tässä kaikista dynaamisin on pieni yritys. No, pystyvätkö pienet yritykset maksamaan vuokria ostoskeskuksissa? Tärkeimmillä ostoskaduilla näin varmasti on, mutta ostoskeskuksissa vuokrat perustuvat ennen kaikkea liikevaihtoon. Ja vielä puoli minuuttia, jos saan puheaikaa. Kuitenkin nyt on voitu huomata se, että joillakin suurilla kansainvälisillä brändeillä on kapasiteetti, kapasiteettia vaatia minimitakuvuokria ja tämän vuoksi kenties tässä olisi mielenkiintoista tarkastella sellaista järjestelmää, jossa tasapuolisesti vuokra jakautuisi isojen ja pienten välille. Sitten viimeiseksi, onko totta, että ostoskeskuksissa on paljon korkeammat palvelumaksut kuin ostoskaduilla? No vastaus on ei. Me emme palvelumaksuilla mitään voittoa tee. Johtopäätöksenä sanoisin, että jos olette yhtä mieltä siitä, mitä aikaisemmin täällä olen sanonut, ja jos haluatte auttaa meitä ja puolustatte ostoskeskusten rakentamista, niin paras tapa on se, että estetään joitakin jäsenvaltioita ohittamasta palveludirektiivin määräyksiä ja tekemästä kosmettisia ö, muutoksia ö, vähittäissektorilla alueet. Esimerkiksi Belgiassa ovat kehitelleet uudenlaisia kaupallisia järjestelmiä. Nimet vaihtuvat, mutta tarkoitus on aina sama, eli kilpailun valvonta ja kontrollointi. No, annoin teille hieman anteliaasti aikaa, mutta puhuitte hyvin mielenkiintoisesta asiasta tässä. Viimeisempänä tässä annan puheenvuoron Monique Goyansille. Mr. Chair, thank you very much, Mrs. Kiitos puheenjohtaja. Minut on kutsuttu antamaan kuluttajien näkökulma reilusta markkinoista ja teen sen sisämarkkinoiden kannalta enkä mitenkään paikalliselta tasolta. Viisi minuuttia ja niin paljon haasteita, jotka haluaisin teidän kanssanne jakaa. Mutta yritän tässä nyt itse säädellä itseäni ja puheaikaani, mutta kuten te tiedätte, niin kansalaiset eivät yleensä usko itsesäätelyyn ja meillä on hyvät syyt sille, joten säädelkää sitten minun puheaikaan, ellei toimi niiden sovittujen sääntöjen mukaan. Kolme asiaa, kuluttajien informointi, kuluttajien pääsy sisämarkkinoille ja kuluttajien luottamus. Kuluttajien informoinnista. Markkinat toimivat tehokkaasti, mikäli kuluttaja saa tarpeeksi informaatiota tehdäkseen hyvin perusteltuja valintoja. Tässä yhteydessä kolme asiaa. Ensinnäkin on olemassa tällä hetkellä tietty trendi, käyttää tällaisia hintojen vertailuvälineitä. Ja on tärkeää muistaa, että kuluttajien luottamuksessa ei ole kysymys ainoastaan hinnasta, joten täytyy huolehtia tästä myös, tai asettaa poliittinen näkemys myös tähän lähtökohtaan. Ja tällainen hintojen vertailu on toki hyvin hyödyllistä kuluttajille. Niiden tulee kattaa koko markkinat ja niiden täytyy olla ajankohtaisia. Eli hintoja täytyy ajantasaistaa ja niiden täytyy olla todenmukaisia. Niiden tulisi sisältää kaikki, niistä ei pidä jättää pois mitään alveja tai muita veroja, vaan sinne täytyy, sen tulee sisältää kaikki. Ja niiden täytyy olla riippumattomat. Ja me olemme osoittaneet että tosielämässä, että ne eivät välttämättä ole riippumattomia. Ja sitten mitä tulee kuluttajainformaatioon, minä en alun perin suunnitellut tätä. Kysymys oli omista tuotemerkeistä, mutta minun täytyy nyt reagoida tähän italialaisen herran puheenvuoroon. Hän on nyt lähtenyt, mutta toivottavasti joku kertoo hänelle, että me kuluttajina uskomme ja meillä on syytä uskoa, että omat tuotemerkit eh, niin niissä myyjä eh, kantaa vastuun turvallisuudesta eh, ja laadusta kuluttajan suuntaan hieman provokatiivisesti, mitä tulee brändättyihin tuotteisiin, niin siinä kuluttaja ei tarvitse niinkään paljon tietoa sitä, että kuka ne tuottaa. Jos on tietty jogurttibrändi, tietää kuka prosessoi tämän jogurtin, mutta ei tiedetä mistä maito tulee, eikä tiedä kuka lehmän ruokkii. Eli, ja tämähän on tämä ruohonjuuritason tuottaja, jos halutaan puhua laadusta. Eli on hyvin tärkeää, että ei tehdä mitään äh, keinotekoisia eroja omien tuotemerkkien ja brändien kesken. Toisekseen kuluttajien pääsy markkinoille ja tuotteiden saanti, mikä on tärkeää. Jos halutaan reilut vähittäismyyntimarkkinat kuluttajille, niin silloin siinä ei saa syntyä alueellista syrjintää, mitä kuitenkin Euroopassa tapahtuu. Oletteko te yrittäneet ostaa metrolippua äh, Madridin kansainvälisellä lentokentällä teidän luottokortillanne. Te ette voi tehdä sitä äh, sieltä laitteesta, eikä St. Pancrasilta Lontoostakaan. Siellä ei hyväksytä näissä koneissa ulkomaalaisia luottokortteja. Luottokortti hän on tarkoitettu nimenomaan kansainvälisille matkustajille. Ja se, että niitä ei äh, hyväksytä, niin tämä on asia, mikä pitäisi hoitaa. Kuluttajat äh, saavat äh, paljon äh, ongelmia. Esimerkiksi jos ne menevät ulkomaisille verkkosivuille, niin he näkevät, että heidän kotimaahan tuosta kyseisestä maasta ei toimiteta ja usein heidät suoraan siirretäänkin kotimaisen saman oman maan toimittajan sivuille. Ja komission eh, eh, suuntaviivat eivät avaa markkinoita tarpeeksi. Ja ne kauppiat, jotka haluavat toimia sähköisesti ja tuo, sitä kautta toimittaa tuotteita, eh, täytyy huomioida tämä. Ja sitten mitä tulee tekijänoikeuksiin, jos te haluatte ostaa MP3-soittimen Saksassa, niin te joudutte maksamaan tekijänoikeusmaksun 2,56. Itävallassa se on 13-22 euroa. Eli tässä on hyvin segmentoituneet markkinat tekijänoikeusmaksuista. Ja tämä voi johtaa hyvin erilaiseen hinnoitteluun ja myös siihen, että kieltäydytään myymästä kauppiaille, vähittäiskauppiaille. Jotta meillä olisi reilut markkinat, täytyy huolehtia siitä, että kuluttaja kuluttajalla on kaikki syy olla luottavainen. Sähköisissä maksuissa on ongelmia yhä vielä. Ja internetmaksuissa keskitytään liikaa luottokortteihin, vaikka on myös muita mahdollisuuksia maksaa internetin kautta, joka voisi olla vielä paljon turvallisempaa kuluttajalle ja huolehtisi enemmän yksityisyydestä kuten nyt tietojensuojadirektiivissäkin on määritelty. Me tarvitsemme modernin puitteiston moderneille kuluttajille ja pyytäisinkin IMKolta, että älkää hukatko mahdollisuutta mahdollistaa kuluttajalle hyvää suojelua digitaalituotteissa. Tiedän, että te tulette äänestämään ihan pian hyvin tärkeästä asiasta. Ottakaa tämä huomioon. Se on uudenaikaista lainsäädäntöä. Ja sen lisäksi me tarvitsemme helposti käyttöön pantavat kuluttajien oikeudet suojelu ja suojelun joka puolella unionia. Kiitos. Well, thank you very much, Monique. Kiitoksia Monik hyvin selvästä esityksestä, niin kuin aina ja kiitoksia siitä, että katsoit monia aiheita, me suomisen keskustelumme aiheen kuluttajaoikeuksista. Anna vielä puheenjohtajuuden nyt äh, Rova Koratsa Viltille, koska minulla on äh, tapaaminen äh, vaalipiirini edustajien kanssa, mutta Anna-Maria, ole hyvä, sinulla on nyt puheenjohtajuus. I don't have this. No niin, nyt teidän täytyy vain kestää minua. Minulla ei ole samaa kokemusta tästä kuin Malcolmilla. Minulla on oikein mukava puhujalista tässä. Kaksi minuuttia kaikille. Josef Organas, Slovakian kuluttajien kattojärjestöstä. Thank you very much. Kiitoksia. Lähetimme ajoissa valiokunnalle oman lausuntomme. Samoin teille Ruovakoratsavilti, joten muutama huomioon vain. Meidän järjestömme on hyvin iloinen komission kehittämästä analyysistä. Sillä on oma analyyttinen arvonsa, mutta ei se mitään erityisiä ratkaisuja kyllä tarjoa. Aivan alussa täytyy todeta tässä, että taloudellista sanasta täytyy työryhmien tämän asiakirjan eri osien välillä yhdenmukaistaa. Esimerkiksi käänteinen marginaali ei se ole mikään taloudellinen termi. Sitten tässä täytyy käsitellä syrjivää lainsäädäntöä Euroopan laajuisesti, joka, lainsäädäntöä, joka on kohdennettu meidän alamme vastaan matkailualalla, esimerkiksi Slovakian ja Tsekin tasa, tasavalloissa. Me olemme esittäneet esimerkiksi erästä seikasta valituksia tähän päivään mennessä. Ei ole mitään kantaa saatu. Kohdassa kuusi. Ö, tässä tämä muotoilu ei ole oikein hyvä. Seuraava esimerkki. Kohta 2321. Tässä halutaan luoda ö, tietty lähestymistapa maksuviivästyksiin. Me vastustamme johtopäätöksessä olevaa huomiota siitä, että ei ole vielä riittävästi sääntelyä kansallisten sopimuslakien edistämiseksi. Me pyydämme, että tätä asiaa ei pitäisi säännellä. Tässä pitäisi pikemminkin luoda laatupuitteisto yrittäjille. Kiitoksia. Ymmärsin, että puhuitte Slovakian jatsekkien nimissä. Haluaisin kin tietää, haluaako herra Tavera vielä puheenvuoron vai... Ah, hänen täytyy lähteä pois, selvä. Hyvä. Menemme siis eteenpäin puheenjalistalla. Maric Rudik. Uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minun järjestöni on hyvin rohkaistunut teidän hyvin laajasta lähestymistavastanne ja näistä keskusteluista, joissa otetaan huomioon niin paljon erilaisia politiikan tavoitteita. Ja pyytäisin tai kysyisin valiokunnalta kaksi kysymystä. Suojamyynti, siinä kuuluu noin 10 miljoonaa itsenäistä myyntihenkilöä. Unionissa 80 prosenttia heistä on naisia, kuten varmaan tiedätte. Se tosiasia, että me emme eh, edusta tässä täysipäiväisiä työntekijöitä, niin on hyvin vaikea saada poliitikot tästä kiinnostumaan. Joten kysymyksen liittyvätkin siihen, miten paljon te valiokuntana tai esittelijänä olette valmiina ottamaan mietintöönne mukaan riippumattomien yrittäjien statuksesta. Eh, ja toinen kysymys, miten paljon olette valmiita sitoutumaan naisten yrittäjyyteen? Kiitos. Kaksi minuuttia. Myös vastauspuheenvuoroja myöhemmin. Herra Henri, Henrik van Ostrom, kenties Hollannin ääntämykseni äh, ei ole oikein hyvä, Hollannin vähittäismyyntijärjestöstä. Kiitoksia, Rova Koratsa Bild. Rova Goyans puhui tässä syrjinnästä, alueellista syrjinnästä. Haluaisin ö, hieman puuttua myös herra Davisin ostajavoima kysymykseen. Hän, herra Davis sanoi, että tämä ei ole tärkeä kysymys suurten valmista- toimittajien ja suurten vähittäismyyjien keskuudessa. Jopa, en ole yhtä mieltä tästä, jopa Hollannissa tärkeimmät elintarvikealan vähittäismyyntitoimijat, niillä ei ole niillä ei ole hyvää ostovoimaa. Hollannissa äskettäin toteutimme tutkimuksen siitä, voivatko Hollannin supermarketit todella saada brändituotteita eurooppalaisilta markkinoilta. Valmistajat syrjivällä tavalla estävät hollantilaisia yrityksiä ostamasta muualta kuin Hollannista tuotteita. Tässä mahdollistetaan se, että valmistajat kuorivat kerman päältä eurooppalaisilta markkinoilta, mutta vähittäismyyjät eivät voi toimia rajat ylittävästi. Valmistajat voivat myydä muualla alha, alemmilla hinnoilla ja Hollannin, Hollannin supermarketit tässä kärsivät samoin kuin niiden asiakkaat. Tässä on arvioitu, että 350 miljoonaa euroa ainakin voitaisiin säästää valmistajien tuotehintojen osalta, jos äh, vähittäismyyjät voisivat ostaa rajat ylittävästi näitä tuotteita. Lopuksi sanoisin, että olisi loistavaa, jos supermarketit ja äh, kuluttajat myös, äh, jos kuluttajille myös, jos te IMKossa voi sitten tehdä todellisuutta siitä, että vähittäismyyntiä voitaisiin, tuotteita voitaisiin ostaa rajat ylittävästi. Lever, Tus Huisman, Unileverin edustaja, kaksi minuuttia. Chair, and thank you for providing... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset tästä hyvästä mahdollisuudesta keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Ensinnäkin haluaisin tukea hyvin paljon sitä, mitä täällä sanottiin sisämarkkinoiden puutteesta. Me olemme laatineet myös asiakirjan, johon olemme määritelleet sisämarkkinoiden esteitä. Ja tämä liittyy hyvin pitkälti tähän aiheeseen, tämänpäiväiseen keskusteluun siitä, että parannetaan tuottajien pääsyä, äh, parantaa kuluttajien äh, pääsyä tuotteiden tykö. Eli se, että kuluttajilla olisi nopea äh, pääsy uusiin tuotteisiin ja innovaatioihin. Esimerkiksi Novel Food, uusi elintarvike, säätely, joka on sovittelussa tällä hetkellä. Joten Tuote, tämä on hyvä esimerkki tuoteinnovaatiosta, joka auttaa esimerkiksi kuluttajia vähentämään kolesterolia. Se kesti meiltä kolme vuotta, kuusi kertaa kauemmin kuin muualla maailmassa päästä markkinoille, ja tämä ei todellakaan ole kuluttajille eduksi. Nämä esteet sisämarkkinoilla ovat hyvin pitkälti se syy, miksi joissain tapauksissa jot, joidenkin vähittäismyyjien on vaikea saada tuotteita. Me toivoisimme samoin kuin vähittäismyyjätkin, että, että sisämarkkinoilla olisi helpompi toimia. Se auttaisi myös kilpailukykyä Euroopassa. Ja sitten vielä lopuksi liittyen tähän informaatioon. Toki me olemme samaa mieltä näistä Viakin tavoitteista liittyen kuluttajan informointiin. Brändätyistä tuotteista, jonka te viittasitte, niin meille on tärkeää antaa tätä informaatiota. Kysymys luonnollisesti on, kuinka paljon ja missä muodossa informaatiota voidaan antaa, millä tavalla voimme antaa informaatiota esimerkiksi sähköisesti ei ole kysymys mistä informaatiosta, vaan monet kuluttajat haluavat erilaista informaatiota. Jotkut eh, ympäristötietoja, jotkut ravintoa, jotkut eh, sosiaalista. Joten meidän täytyy voida eh, tuottaa tätä informaatiota, jota halutaan. Ja missä kaiken pitää sitten olla siinä merkinnässä vai missä? For your concrete questions and intervention. Kiitoksia konkreettisista kysymyksistä ja puheenvuoroista. Nyt annan puheenvuoron herra Malkon Vaikesille elintarvikevähittäismyyjien maailman liitosta. Ähm, ma- Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio. Edustan tai järjestöni edustaa noin miljoona mikroyritystä koko Euroopassa. Olen kuunnellut tässä keskusteluja riippumattomuudesta Eh, ja siitä, että se on osa jälleenmyyntiyritystarjontaa ostoskeskuksissa ja osto, ostoskaduilla. Tällä hetkellä on Euroopassa vähittäismyyntimarkkinoilla paljon mikroyritysketjuja, ja ne tarvitsevat mahdollisuutta kasvaa. Joistakin niistä tulee globaalia brändejä, kuten Teskosta ja Marks Spencerista. Vähittäismyynti markkinat ovat liitoksessa myös tukkumarkkinoihin, kun puhutaan alueellisesta elintarviketuotannosta ja elintarviketurvallisuudesta jäsenvaltioissa. Ja nämä tahot antavat myös mahdollisuuden eritoten maahanmuuttajayhteisöjen mikroyrittäjille ja antaa näille tahoille aivan todella helpon mahdollisuuden ryhtyä mikroyrittäjiksi. Tässä tarvitaan todellista mahdollisuutta, ei pelkästään politiikan osalta, vaan myös käytännön tasolla. Henkilö, joka ö, tässä nyt kehittelee vähittäismyyntimahdollisuuksia, niin se pitäisi nähdä mahdollisuutena luoda uusia yrityksiä. Same order. No niin, sitten puheenvuoro vielä kutsuvieraille. Aloitan Patriciasta VAC-centrumista. Eh, eh, Kiitos. Eh, mä ajattelin käyttää hollantia, kun se on niin kovin harvinaista. Ai, teillä on silloin ongelma. No selvä. Ehkäpä minä sitten puhunkin englantia. Oh, the Dutch. You can speak okay. Dutch if you wish. Okay. Kyllä te hollantia voitte puhua. Ik ben het eens met... Olen samaa mieltä herra Wilhelmin kanssa, kun hän sanoi, että franchising äh, on, tukee paremmin äh, itsenäisyyttä kaupoissa kuin äh, filiaalit. Minä vetoaisin siihen, että nämä projektin kehittelijät antaisivat näille itsenäisille yrittäjille oman sopimuksen. Silloin nämä yrittäjät voisivat itse myös vaikuttaa siihen, ja se vaikuttaisi silloin kokonaan yrittäjän tilanteeseen. Hän on itse sanonut, että itsenäiset yrittäjät itse asiassa hoitavat hommat paremmin, joten miksi ei niin päin. Mitä tulee Monika Hoensin huomautuksen, niin itsenäiset yrittäjät, heidän on hyvin vaikeata tuntea kuluttajalainsäädäntö 27 jäsenvaltion alalla kun he lähtevät sähköisen kaupankäynnin pariin. Tähän on löydettävä ratkaisu sillä tavalla, että luotaisiin kuluttajille tällaisia tietopankkeja, kun he haluavat ostaa esimerkiksi tsekeistä jotain, niin he voivat katsoa sieltä tietopankista, mitkä hänen kuluttajaoikeutensa ovat, koska ei tämä yrittäjä voi tietää 27 jäsenvaltion kuluttajansuojalakeja. Se on mahdotonta, oli sitten suuri eli pieni yritys. Sen lisäksi yrittäjällä täytyy olla hyvä suhde myös äh, toimittajaan ja äh, siihen, sehän, sehän määritellään sen maan kuluttajansuojalain mukaan vähän tähän pitäisi löytää hieman kreatiivisempia ratkaisuja. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoro Reinhard Freiherrille. Saksan vähittäismyyntialan kattojärjestöstä. Kaksi minuuttia. Kun Euroopan unioni on kolmanneksi, jos me haluamme pitää sen kolmanneksi tärkeimpänä kaupan alueena maailmassa, me tarvitsemme silloin kasvua. Kasvua syntyy investointien kautta. Investointeja saadaan, kun yrittäjillä on luotettavat puitteet ja luotettavat puitteet saadaan luottamuksen kautta. Sen vuoksi kannustaisin sitä, että äh, yritysmaailman eri äh, toimijat kannat, kasvattaisivat tätä luottamusta ja että lainsäätäjä sitten loisi, loisi tavallaan tällaiset vähimmäispuitteistot, joten sen vuoksi minä puhuisin äh, täyden harmonisoinnin puolesta vain sillä tavalla, voidaan toteuttaa sisämarkkinat. Luottamus on edellytys myös sille, että äh, vähittäiskauppiana voimme toimia äh, menestyksekkäästi, kun asiakas on työ takaisin ja kun asiakas tulee takaisin, olemme tehneet työmme hyvin. Siltä osin olen äh, Rouva Gojanin kanssa täysin samaa mieltä tässä on kysymys informaatiosta ja sen antamisesta asiakkaalle sellaisella tavalla, että ne vaihtoehdot, joita me hänelle tarjoamme, että hän voi ne vastuullisella tavalla ymmärtää. Eli kysymys nyt on vain siitä, millä tavalla se tehdään. Ja esimerkiksi onko pakkaus ainoa oikea, minkä kautta sitä informaatiota annetaan. Tänä päivänä on monia muitakin mahdollisuuksia joten meidän täytyy avata asiakkaalle muitakin mahdollisuuksia saada informaatiota, jota hän tarvitsee, jotta hän voi tehdä ostopäätöksensä. Joten vielä kerran vetoaisin siihen, että me tarvitsemme oikeudelliset ja oikeudelliset puitteet, jotka eivät kuitenkaan mene liian pitkälle. Mikrofoni. If you don't mind, I'll use my mother language. Jos sopii, käytän äidinkieltäni ja vastaan ranskaksi. Je, je voudrais réagir à... Haluaisin vastata siihen, mitä tässä juuri kuuluin. On aivan selvää, että tämä keskeinen krite- kritiikki kauppakeskuksia vastaan on se, että ne ovat kopioita toisistaan, ne on vaarana, että toistamme itseämme on tärkeää, että meillä on kansainvälisiä merkkejä mukana on, ja pieniä riippumattomia yrityksiä. Kauppakeskuksissa on tietenkin paljon helpompi suosia uusien kansainvälisten merkkien tuloa ja uusien yrit, kansainvälisten yritysten tukia ja tukemista tuloa kuin, kuin tuolla mainstreaming verkkoissa. Vahvoilla on tietenkin enemmän mahdollisuuksia kuin pienillä valtiot ovat pyrkineet estämään ulkomaalaisten vähittäismyyjien tuloa, koska ne kilpailevat pienten itsenäisten yrittäjien kanssa. Mitä sitten tulee tässä vasemmalla olevaan naapurin kanssa, mitä tulee näihin franchising-yrityksiin ja yrittäjiin, en ole asianaja, asiantuntija, mutta kauppakeskuksissa tämä harjoittaja vastaa vuokrasta. Kiimani kuitenkin liittyy tähän vuokraan eikä merkin omistukseen. Vielä viimeiset 30 sekuntia haluaisin käyttää siihen, että korostan sitä, että ne, jotka, ne syyt, jotka estävät meitä ottamaan vastaan enemmän ulkomaalaisia vähittäisyrittäjiä on se, että viranomaisemme eivät ole valitettavasti ymmärtäneet sitä, että uusien tulokkaiden tulo tänne meidän kentällemme ei ole uhka, vaan mahdollisuus. Mitä enemmän meillä on vähimmäis, vähittäismarkkinoilla toimijoita, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia voittaa. On tehtävä loppu tästä syrjivästä lainsäädännöstä jonka ainoa tarkoitus on estää, estää kilpailu ja estää uusien tulokkaiden tulo. Monique Guayans. Yes. Monique Guayans vielä viimeiseksi. Remarks, first of all. Kiitoksia kolme huomiota. Ensinnäkin alueellisesta syrjinnästä ja myyntikieloista. Me täysin kunnioitamme PK-yrityksien valintaa, jos ne eivät mene rajat ylittävän toimintaan. Sehän on liian monimutkaista. Me kritisoimme sitä, me näemme, mistä on todisteita yritykset, joilla on läsnäoloa monissa maissa, joilla on erilaista hinnoittelupolitiikkaa, ne estävät kuluttajia toimimasta rajat ylittävästi. Tämä on markkinoiden segmentointia te puhuitte oikeudellisesta sirpaleisuudesta ja sanoitte, että tämä voisi olla PK-yrityksille este rajat ylittävän toimintaan, mutta me uskomme, että ALV on itse asiassa tärkein ongelma rajat ylittävään palvelujen ja tuotteiden tarjontaan PK-yritysten toimesta. Viimeisin eurobarometritutkimus osoitti, että vain harvat toimijat ovat tietoisia oikeudellista sirpalaisuudesta, joten ei se voi mikään este olla, jos ei sitä edes tiedetä. Täällä sanottiin myös, että tietojen täytyy olla hyödyllisiä ja kuluttajille ei saa, tarvitse antaa liikaa tietoja. Olen yhtä mieltä tästä. Me tarvitsemme myös luovia tapoja saada hyödy, hyödyllisellä ja käytettävällä tavalla tiedot kuluttajille, mutta yksi asia on varma on se, että se, ne tiedot, joita jossain tuotteessa on, niiden ei sen tiedon ei pidä olla harhaan johtava ja voin tässä viitata johonkin vihreisiin merkintöihin niin edelleen. Niissä tiedot ovat usein juuri mailla siinä. Sitten viimeiseksi vielä innovatiiviset äh, tuotteet ja niiden saatavuus. Ei tässä pitäisi olla sekannusta tämän asian suhteen. Kuluttajilla täytyisi olla äh, laadukkaita, turvallisia tuotteita saatavilla. Ja nopeasti pitäisi avata markkinat uusille tuotteille, jos ei ole äh, perustellusti osoitettu, että nämä tuotteet eivät ole turvallisia. Tässä on ollut skandaaleja ja tämä osoittaa sen, että pitää olla tietysti varovainen, kun uusia tuotteita tulee markkinoille. Pitää pitää kiinni ennalta varautumisen periaatteesta ja varmistaa kuluttajien terveys ja turvallisuus. Interactive debate and then I would like to ask Mr. Bergevin. Haluaisin esittää esittää kaksi kysymystä herra Pesovalle. Tai te halusitte esittää kysymyksiä. Herra Pesova on tämän tutkimuksen isä, äh, siis jossa on kysymys äh, jälleenmyyntimarkkinoiden valvonnasta. Onnittelut teille työstänne. On direct selling? Yes, of course. It's... Suoramyynnistä pari kysymystä. Niin kuin aina sanon, tähän, tämä liittyy merkittävä seikka. Tämä on tärkeä osa kaupan monimuotoistamista Euroopassa. En tiedä, olisiko tälle tilaa tässä tutkimuksessa, mutta tällä on tärkeä rooli. Tällä voidaan myös työllistää naisyrittäjiä, kehittää heidän asemansa. Ei ole kysymys pelkästään laadusta, vaan kysymys on myös Euroopan talouden ja kilpailukyvyn edistämisestä. Sitten hollantilaiselle ystävälle tietysti vähittäismyyjän täytyy pystyä ostamaan myytävät tuotteensa mistä tahansa Euroopasta. Tämä on keskeinen asia, johon tartumme, eli tavaroiden vapaa liikkuvuus ja vapaa mahdollisuus hankkia tuotteita mistä tahansa Euroopasta. Kiitoksia. Herra Vesova, jos teillä on vielä kommentteja komission nimissä, niin olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. And thank you also for... Kiitos teille ja valiokunnalle siitä, että järjestitte tämän päiväisen kokouksen, joka on ollut todella mielenkiintoinen meille. Olemme täällä oikeastaan enemmän kuuntelemassa kuin ottamassa kantaa. Muutama asia. Kun edellisessä sesiossa puhuttiin näistä reilummista kaupan keinoista, että entä käyttäen kilpailulainsäädännön alaisuudessa, ja näin on. Se on kilpailulainsäädännön alaista. Joten yksi näistä esityksistä osoittikin tämän hyvin, että on olemassa sääntöjä ja lakeja liittyen epäoikeudenmukaiseen kilpailuun. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä tohtori Davisin kanssa, joka on jo lähtenyt. Minä uskon, että meidän on oltava varma, että tiedämme näistä säännöistä ennen kuin lähdemme tälle alalle ja lähdemme miettimään, mitä komissio tekee. Ja me olemme jo käynnistyneet tämän asian tutkimisen. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin, on, että näiden kahden session välillä on linkki. Kiitos e, hollantilaisten riippumattomien vähittäismyyjien, koska tämä on tullut esiin myös monissa meidän vastauksissamme. Kyse voi olla tietystä franchisin lausekkeista, jotka ovat todellakin epäreilyjä ja voivat heikentää innovaatiota, joten pidin tätä esitystä erittäin hyvänä. Ja sitten vielä lopuksi tästä ne todisteet, joita meillä on territoriaalisesta äh, pirstaloitumisesta äh, lisääntyvät. Ja olen Biokin kanssa samaa mieltä siitä, että meillä on jo koko joukko esimerkkejä ongelmista. Äh, ei meidän tarvitse lähteä katsomaan tässä syitä, mutta on no selvää, että mekin saamme valituksia kuluttajilta liittyen siihen, että he eivät eh, saa online näitä tuotteita, taikka että heidät eh, siirretään tavallaan takaisin omalle maaperälleen ostamaan niitä. E-kaupasta vielä me näemme vähittäismyyntivalvontaraportissa ensimmäisen kerran hyvin selvästi, että sähköinen kauppa on selkeä osa vähittäismyyntiä, eikä sitä pitäisi pitää erillisenä toimena. Monet puhujat ovat täällä jo ottaneetkin sen esiin. Ja seurantana tälle keskustelulle meidän täytyy huomioida tämä asia. Ja sitten vielä lopuksi saatavuus on selvää, että palveludirektiivi toimeenpanossaan on johtanut tietynlaiseen organisoimiseen ja äh, tällaisiin taloudellisiin testeihin. Mutta tämä on luonnollisesti myös hyvin äh, paikallinen säätelykysymys. Me emme niinkään ota tätä äh, esiin me olimme ottaneet vain, sanoneet vain, että tässä on kysymys myös rajat ylittävistä asioista. 30 prosenttia meidän kansalaisistamme asuvat rajaseuduilla ja he ylittävät rajat käydäkseen eri kaupoissa. Ja jos tällä alueellisella tasolla ei ole koordinaatiota, me emme voi sitä heille pakottaa, niin se voi vaikuttaa hyvinkin häiritsevästi kilpailukykyyn. Joten meidän ei tule sanoa, että me haluamme jonkin eurooppalaisen suunnitelman kaupunkisuunnittelulle, mutta meidän täytyy todeta, että on rajat ylittävää liikkumista. Sen vuoksi näiden raja-alueiden tulisi vaihtaa parhaita käyttäjänteitä ja välttää kilpailua vääristäviä tilanteita. Ja siihen, mitä Biok voi tehdä, se informaatio, mitä annetaan kuluttajille, on avainkysymys. Ja tässä voidaan käyttää internettiä tilanteen parantamiseen. Mutta on totta, eh, että tätä pitäisi käyttää eh, tavallaan koko eh, alueella. Muistaakseni tämä oli komission raportissa, että kuluttajat tarkastelevat 10-15 kilometrin säteellä, mitä he ostavat, ja hinnat voivat vaihdella siinä kovastikin. Ja tämä voisi auttaa hyvinkin kuluttajien valintaan. Kiitokset teille. Ja sitten vielä tämä viimeinen paneelikeskustelu, jonka aiheena on kestävä kulutus ja energiatehokkuus. Tämä on lähellä sydäntäni, koska kun puhumme sisämarkkinoista, niin kestävä kulutus kansalaisten silmissä on äärimmäisen tärkeä asia päivittäisellä pohjalla. Haluaisin todella pyytää teitä kertomaan nyt, mikä voi olla vähittäismyyntisektorin rooli kestävän kulutuksen edistämisessä. Eurooppalaiset kuluttajat haluavat säästää energiaa, aiheuttaa vähemmän ympäristövaikutuksia. He haluavat parempia, ympäristöystävällisempiä pakkausmuotoja ja niin edelleen. Haluaisin pyytää herra Rodrigo Gouveia puhumaan. Hän edustaa eurooppalaisia kuluttajaosuuskuntien yhteisöä. siinä on jo pantu täytäntöön paljon hyviä käytänteitä ja kenties vielä ei tarpeeksi tunneta näitä innovatiivisia hankkeita, joita myyntisektori vie eteenpäin. Eurokopin kanssa on luotu näitä yhteisiä hankkeita. Viisi minuuttia, herra Kuveja. Uh, thank you very much. Is it on? Yeah. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että sain kutsun tulla tänne. Puhun hyvin lyhykäisesti. Pahoittelen, mutta aika on vain viisi minuuttia. Menen nyt näihin kalvoihin. Niin siinä on esitelty lyhyesti se, mistä aion puhua. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että Eurocop edustaa aivan erityisen tyyppisiä vähittäismyyntiyrityksiä. Niitä itse kuluttajat demokraattiset valvovat ja ne omistavat ne. Ennen kaikkea toimimme elintarvikevähittäismyynnissä, mutta myös muilla vähittäismyyntialueilla. Toinen erityispiirre on se, että me toimimme markkinoilla tiettyjen eettisten arvojen ja periaatteiden pohjalta. Tämän vuoksi uskon, että meillä on erityispanos annettavanamme vähittäismyyntimarkkinoilla. Ja tämä panos kestävyydelle sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäröllisesti on merkittävä. Ennen kaikkea sen toteutamme arvojemme ja eti etikan kautta. Tässä arvoissa on mukana kuluttajien demokraattinen osallistuminen, vaikutus hallituksiin, kuluttajien mahdollisuus hallinnoida – näitä yrityksiä, sukupolvien välinen solidaarisuus ja niin edelleen. Me emme halua pelkästään maksimoida voittoa, vaikka voittoa haemmekin, mutta emme halua maksimoida sitä. Me haluamme vastata kuluttajien tarpeisiin ja odotuksiin. Voisinko pyytää esimerkkejä siitä, mitä teette, eikä siitä, kuka te olette, koska kaikki tietävät, mikä taho Coop on. Äh. No, meillä on pitkän aikavälin näkymät tämän asian osalta. Tämän vuoksi me arvostamme kumppanuutta tavaran toimittajien kanssa. Tiedämme, että emme ole täydellisiä, mutta jos ongelmia on, niin olemme valmiita keskustelemaan. Yksi asia on varma. Me emme koskaan luovu puolustamasta kuluttajien, eli omistajiemme etuja. Saman tien menen esimerkkeihin. Yksi tärkeimmistä välineistä, joita, joilla tuotamme näitä arvoja kuluttajille, on näiden omien tuotemerkkien kautta. Ja me olemme olleet eturintamassa kehittämässä tuotteita sellaisia kuin GMO-vapaat, reilun kaupan, luomu, ympäristömerkityt tuotteet ja niin edelleen. No, annan konkreettisia esittää esimerkkejä kuluttajaosuuskuntien toimista. Italiassa on esimerkiksi sopimus sellaisen järjestön kanssa, joka mafialta om, takavarokoitua omaisuutta ö, hyödyntää ja tuottaa ta, tuot, hyödykkeitä, yleensä elintarvikkeita, joita sitten osuuskauppatoiminnan kautta jaetaan ympäri Italiaa. Tämä on yksi näistä esimerkkeistä siitä, millä tavalla me yritämme kestävää kehitystä ottaa mukaan. Toinen seikka, jota haluaisin korostaa, toinen esimerkki, jota korostaisin, on valmistajien tietojen merkintä omissa tuotteissamme. Usein kritisoidaan sitä, että omissa tuotemerkeissä ei kerrota, kuka on valmistanut tuotteen. No näin me emme näe tätä asiaa, vaan me haluamme aina merkeissämme ilmoittaa myös tuottajatahon ja sopimuksessamme kumppaneiden kanssa eh, painotamme tätä myös, koska haluamme, että kuluttajat tietävät, kuka tuotteen on tehnyt. Tämä linkki kuluttajien ja tuottajien välillä on erityisen tärkeä eritoten kun on kysymys maataloustuottajasta tai pk-yrityksestä. Kehoittaisin teitä myös tarkastelemaan ilmastonmuutos raporttiamme. Siinä meillä on hyvin pitkä luettelo joistain jäsentemme parhaista käytänteistä kestävän kehityksen alalla. Tässä on mukana yksikin konkreettinen esimerkki. Yksi italialaisen osuuskunnan yrityksellä on suurin kirjo aurinkopaneeleja Italiassa. Se tuottaa energiaa jälleenmyyntiyrityksillemme. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ryhmällämme 90, 89 prosenttia energiasta, jota käytetään, tulee uusiutuvista energialähteistä. Haluaisin myös korostaa tässä lopuksi sitä, mitä muut ovat mieltä osuuskuntamallista – 2012 on YK kansainvälinen osuuskuntien vuosi ja YK tunnustaa sen, että osuuskunnat antavat panoksensa paremmalle maailmalle. ILO on tutkimus sanoo, että osuuskuntamallilla voi paremmin vastustaa kansainvälistä kriisiä. Voisin antaa tässä paljonkin esimerkkejä, mutta aika puheaikani on lopussa. Loppupäätelmäni on se, että haluaisimme, että ne tulisi eh, esille osuuskunnan, osuuskuntamallin mahdollisuus eh, paremmin luoda kestävää kehitystä ja tuoda kuluttajat mukaan sisämarkkinoiden kehitykseen. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Martin Wedeström. Hän on Ikean Eurooppa-asioiden johtaja. Olemme kutsuneet hänet tänne, koska IKEA on aivan eturintamassa äh, sen mallin eteenpäin viemisessä, jota monet äh, äh, vähittäismyyjät ovat ottaneet käyttöön. Tervetuloa. First, uh... Kiitos. Ensinnäkin voisimme siirtyä suoraan tähän toiseen kuvaan. Tämä, tämä on tästä takapihalta, Kampraadin takapihalta, joka on siis perustaja. 67 prosenttia tuotetaan täällä meidän tuotteistamme täällä Euroopassa ja noin 120 000 työntekijää. Kaikkein tärkeintä meille sisämarkkinoilla on kilpailu. Kilpailu varmistaa, että kuluttajat tulevat meille tarjoamalla heille hyvää kohtuullisella hinnalla. Kun me näemme, että kilpailu on rajallista, esimerkiksi markkinaesteiden kannalta, silloin me tiedämme, että se vaikuttaa negatiivisesti yhteiskuntaan. Korkeampia hintoja kuluttajille, vähemmän työllisyyttä ja vähemmän investointeja. Jotta voisimme saavuttaa kestävän ja kilpailukykyisen sisämarkkinan, silloin kilpailukyky on avain. Ikeassa me aloitimme tällaisella ää, keino kuljettaa näitä tuotteita, litteitä, paketteja, joka on näppärä viedä, ne on väkkärä viedä, näppärä viedä kotiin. Ja me pyrimme tekemään tuotteita, jotka käyttävät vähemmän materiaalia, silloin ne ovat kevyempiä kuljettaa ja silloin kuljetukseen menee vähemmän energiaa. Nyt IKEA korvaa nämä puiset paletit, jotka ovat kuljetuksissa pohjalla niin, että noin kaksi ja puoli miljoonaa vuodessa kuutiometriä kuljetusta vähenee. Vuosien aikana olemme oppineet, että Rahan säästäminen ja ympäristö kulkevat käsi kädessä ja ovat harvoin konfliktissa, mutta me tarvitsemme kilpailua varmistaaksemme, että jokainen mahdollisuus käytetään hyväksi. Kestävyys kotona täytyy kyetä parantamaan meidän tuotteitamme koko ajan ja sitä kautta saamme kuluttajat myös valitsemaan kestäviä tuotteita. Ja tämä lamppu, jonka te näette tuossa kuvassa, tässä minulla on mukanakin yksi, se on hyvä osoitus eh, tehokkuudesta e, ja se on eh, mahdollistanut tämän lampun hinnoittelemisen sillä tavalla, että monet voivat eh, sen ostaa. 300 000 5 miljoonaa nostimme tuotannon ja samanaikaisesti meidän kuluttajamme sitten käyttävät hyvin paljon vähemmän energiaa. Meidän ehdotuksemme on, että kilpailua kaikille tasoille yhteiskunnassa, jotta voidaan helpottaa innovaatiota. Ja sitä kautta me voimme vähentää kuluttajahintoja ja parantaa työllisyyttä, parantaa tehokkuutta ja investointia. Harmonisointi ja äh, turhan hallinnon leikkaaminen parantaa tehokkuutta. Ja sen lisäksi meidän täytyy poistaa kaikki markkinaesteet. Jos me emme kykene asettumaan, emme voi kilpailla ja silloin emme voi myydä tuotteita hyvään hintaan. Ja vähittäisessä myyntimarkkinoilla hintojen laskeminen ja laadun parantaminen tapahtuu parhaalla tavalla kilpailun kautta. That was it. Thank you. This is, uh, Swedish Kiitoksia. Tässä oli tätä ruotsalaista tiiviyttä. Kiitoksia vain. Herra Xavier Hua, tehokas kuluttajavastausjärjestön uusi toiminnanjohtaja. Tämä on esimerkki siitä, millä tavalla valmistajat ja vähittäismyyntiyritykset voivat kuluttajien etujen nimissä toimia yhdessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset, että jälleen kutsuitte minut tänne. Mainitsitte, että järjestöni ECR ei ole Euroopan konservatiivien reformistien ryhmä todellakaan, vaan Efficient Consumer Response-järjestö. Ihan nopeasti muistuttaisin vielä tehtävästämme. Me teemme yh... Tämä on ainut eurooppalainen foorumi, jossa on yhdessä niin valmistajia kuin vähittäismyyntiyrityksiä. Ja tar- tehtävänä on täyttää kuluttajien toiveet nopeammin ja edullisemmin. Meillä on ECR-järjestöjen verkosto. Tämä ei ole pelkästään Euroopassa, vaan eurooppalaisissa valtioissakin näitä järjest- verkostoja myös muualla maailmassa. Meillä on myös globaali yksikkö, eli kulutus, kuluttajahyödykeyksikkö. Tärkein ajatus tässä järjestössä on se, että on tällaista tasavertaista toimintaa. Halutaan tuoda, saada tehoa valmistajien ja vähittäissektorin yhteistyöstä niin, että voidaan paremmin tyydyttää kuluttajien tarpeet. Muutamia esimerkkejä tässä tutkimuksesta, joka toteutettiin jo viisi vuotta sitten, mutta jonka tulokset ovat yhä valideja. Erot yrittäjien toi, valmistajien ja vähittäismyyjien ja niiden välillä, jotka jo, jo noudattavat ECR-käytänteitä ja niiden, jotka eivät niitä noudata. Kuluttajien kannalta tässä tärkeää on, no, tässähän on annettu arvosanoja ykkösestä vitoseen, mutta ne yritykset, jotka soveltavat ECR-käytänteitä, e pärjäsivät paremmin tutkimuksessa kuluttajien mielestä kuin ne, jotka eivät enää käytä näitä käytänteitä. Ja tämä viimeinen kohta tässä taulukossa, tuotteiden hyvä saatavuus. Tämän osalta jälleen ne yritykset, jotka noudattavat ECRn käytänteitä, pärjäsivät paremmin. Tuotteet ovat paremmin saatavilla verrattuna niihin yrityksiin, joissa ei vielä hyödynnetä ECRn parhaita käytänteitä. Suoraan villakoron ytimeen mennäkseni osoitan yhden esimerkin siitä, mitä ECR on saanut aikaan. Tässä on lukuja yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Ranskasta ja kestävästä liikenteestä, kuljetuksesta. Luit, näitte luvut Ranskan osalta 13 yritystä hyödyntää ECRn käytänteitä ja prosesseja, mitä rahoitetaan ECR-rahastoilla. Niiden kautta saatiin 1500 tonnin CO2-päästösäästöt. Ja tässä myös säästettiin polttoainelitroja, näette ne litroja, näette luvut sieltä. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta tärkeää on se, että aina kun ECR on mukana hankkeissa, jotka liittyvät kestävyyteen, tässä tapauksessa liikennesektorilla, yritykset, jotka ovat mukana, ne testaavat ja panevat täytäntöön näitä käytänteitä ja mittaavat niitä ö, säästöjä, joita saavat tämän kautta. On muitakin kokemuksia ja hankkeita, niistä ei ole kalvoja, mutta mainitsisin vielä yhden jätehuollosta ja hallinnosta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tähänkin liittyy tiettyjä lukuja. Yritykset, jotka osallistuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa tähän hankkeeseen, odottavat säästävänsä ensi vuonna tai 75 tonnia vähemmän siis odottavat tuottavansa jätettä. Ja samalla 150 miljoonaa tonnia jätteestä ei pääty, päädykään sitten kaatopaikalle, vaan sitä kierrätetään tai käytetään jotakin uudelleen. Johtopäätöksenä nyt sitten seuraavaa ECRn piirteet ja sen merkitys tämän paneelikeskustelun kannalta on kenties se, että tässä valmistajat ja jälleenmyyjät tekevät yhteistyötä löytääkseen parhaat ratkaisut ja etsivät tehokkuussäästöjä ja sellaisia toimia, joilla loppujen lopuksi kuluttajia kuluttajien etua viedään eteenpäin. Malcolm Harbour. Toivotan tervetulleeksi herra Malcolm Harbourin avaan puheen, puhujakierroksen vielä tässä. Jos haluatte vielä puheenvuoroja, niin kyllä niitä on saatavilla. Muuten annan puheenvuoron Rova Mari Gilberille Ruotsin ammattiyhdistysliikkeestä. Kaksi minuuttia. Here. Tack så mycket fru ordförande. Kiitos eh, puheenjohtaja on ollut eh, hyvin eh, opettavaista osallistua tähän foorumiin ja kuunnella mahdollisia eh, keinoja saada aikaan oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa kauppaa. Tässä neljännessä osiossa puhuttiin kestävyydestä ja tässä puhuttiin kestävyydestä taloudellisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta. Se, mikä minusta on myös tärkeää ottaa mukaan, kun puhutaan kestävyydestä, on sosiaalinen ulottuvuus. Uskon, että on tärkeää kuluttajille, eh, että he ajattelevat myös tällä tavalla, kun he katsovat jotain tavaramerkkiä, että mitä tämä tavaramerkki merkitsee niin, että siinä on myös mukana jotain sosiaalisesti kestävää. Ja siksi haluaisin ottaa esiin kysymyksen myös siitä, että otettaisiin mukaan myös panostus henkilökuntaan tällaisena menestystekijänä, kun kehitellään kauppaa tehokkaammaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Me tiedämme, että monet kaupan alalla työskentelevät ovat matalasti koulutettuja ja he joutuvat uuden teknologian ja tekniikan eteen ja kuluttajat vaativat kaiken näköistä, tapahtuu rakennemuutoksia ja niin edelleen. Mutta hyvät ehdot luovat myös turvallisuutta ja turvallisuus työsuhteessa tekee minusta työntekijänä myös hyvän tavaramerkin mannekiinin. Ja se johtaa myös siihen, että esimerkiksi työvoiman vaihtuvuus vähenee ja se, edellyttää, se tuo myös mukanaan kestävyyttä. Se parantaa ilmapiiriä työpaikalla. Monet yritykset ja varsinkin ruotsalaiset yritykset ää, perustavat toimintansa tietyille arvoille, joita he haluavat välittää kaikilla eri tasoilla, riippumatta siitä, miltä yritykset näyttävät, niin kauan kun edustaa jotain tiettyä tavaramerkkiä. Tässä voi olla kysymys täysin omistetuista, osittain omistetuista tai franchising-tavaramerkeistä. Ja jotta pääsee perille asti, sinne mitä haluaa, on tärkeää, että luodaan edellytykset sosiaaliselle vuoropuhelulle kansallisesti ja paikallisesti työn tekijöiden ja johdon kesken. Tämä oli se lisäys, minkä minä halusin tähän tehdä. On siis tärkeää, että otamme mukaan myös sosiaalisen ulottuvuuden. Now give the floor. Kiitoksia Mari. Ja nyt antaisin puheenvuoron Mikrofoni meni pois päältä. From the Belgium Biodiversity Platform, you have the floor for... Belgian biodiversiteettifoorumin edustaja, olkaa hyvä kaksi minuuttia. So I am working for... Kiitoksia. Työskentelen siis Belgian biodiversiteettifoorumin forumissa. Me järjestimme 2010 suuren keskustelun ja sen aikana saimme paljon suosituksia sen osalta, millä tavalla voitaisiin estää biodiversiteetin häviämistä ja ekojärjestelmien huonontumista. Kansalaiset pyysivät enemmän valvontaa niin, että voitaisiin estää ympäristön tai ö, ympäristön kannalta huo- haitallisia toimintatapoja. Jos esimerkiksi bioetanolia ei kenties ostaisi niin innoissaan tänä päivänä, jos tietäisi, mikä sen ympäristökustannus on. Tai jos tietäisi, että jonkun toisen tuotteen tuotannon takia metsiä jouduttiin kaatamaan paljon. Kansalaisia kuultiin myös sen osalta, miten voitaisiin ponnistella paljon enemmän jätteiden vähentämiseksi tuotteiden pakkaamisessa, mutta myös vaikuttamalla vähittäismyyjien käytänteisiin, esimerkiksi muovin käytön osalta. Ja viimeisin suositus oli se, että biodiversiteetin käsite ja ekojärjestelmän ne täytyisi vähittäismyyntijärjestelmässä aina mainita, koska ne on usein unohdettu. Ja ö, on välineitä, joilla vähittäissektori voi osoittaa sen, että se haluaa pienentää ympäristöjalanjälkeänsä. Käytäntökoodistossa on mukana erilaisia asioita, mutta ei biodiversiteettiä eikä ekojärjestelmiä Belgian biodiversiteettifoorumi mielellään antaa tiettyjä suosituksia. Nettisivuilla on myös kansalaisten foorumi, jonka kautta he voivat keskustella poliitikkojen kanssa. Ja todella kutsuisin teidät nyt käyttämään tätä meidän välinettämme. Kiitoksia seuraavaksi Ilaria Savojini. Hän, Euroko, hän on Eurokommersin yhteiskunnallisten asioiden neuvonantaja. Kaksi minuuttia. Uh, Kiitos. Olen lyhykäinen. Haluaisin vain kiinnittää huomiotanne tiettyihin asioihin, jotka jo tiedätte, mutta vain informaatioksi. Ne ovat tärkeitä kaupallisen sektorin työmarkkinajärjestöille. Nämä ovat hyvin yleisiä asioita Mutta kun on kysymys vähittäismyyntisektorin toiminnasta, on tärkeää ottaa huomioon kaksi asiaa. Ensinnäkin epävirallinen talous ja sen vastainen taistelu. Ja toinen on se, että työskentelemme yhdessä, jotta voidaan parantaa yritysten tarvitsemia taitoja ja niitä pätevyyksiä, mitä työntekijällä on. Eurooppalaisessa sosiaalisessa vuoropuhelussa me olemme sitoutuneet jatkamaan yhteistyötä näissä tärkeissä asioissa. Kiitos. Uh, thank you very much. I would like, uh... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa kaikille, että komissio esittää tiedonannon eh, työllisyydestä. Ja sosiaalista kysymyksistä on olemassa foorumi, joka mielestäni käsittääkseni toimii oikein hyvin. Viimeisimpänä antaisin puheenvuoron vielä Malcolm Harbourille. Kiitoksia, Anna-Maria. Haluaisin... No, olen iloinen, että minulla on kaksi minuuttia niin kuin kaikilla muillakin. Haluaisin tässä nyt tuoda esille seuraavan ajatuksen. Ja linkittää nämä kaksi viimeistä osiota yhteen. Eli koko tämä kysymys laajamittaisesta taloudesta, tehokkuudesta, mutta myös sektorin dynaamisesta luonteesta ja siitä, mitä Rova Hoxraten ja Herr Wilhelms totesivat riippumattomien jälleenmyyjien merkityksestä ja siitä, mikä panos heillä voi olla toiminnan ja kuluttajatyytyväisyyden kannalta. No, kun puhutaan tehokkuuden parantamisesta ja hiilijalanjäljen pienentämisestä. Tässä on erilaisia vastausmalleja, ne ovat hyvin intensiivisiä, niissä on parhaita käytänteitä mukana, erilaisia jaettuja toimintamalleja, esimerkiksi eri yrittäjien jakama tavaroiden kuljetusmalli. Omalla alueellani on pieniä e, erikoistuneita elintarviketuottajia, jotka yhdessä sitten käyttävät yhteistä kuljetusjärjestelmää. Pienyrittäjät, pien vähittäiskauppiailla ei ole välttämättä sellaista järjestelmää, jolla ne voisivat vastata laajamittaisiin jakeluverkostoihin. Tässä on kaksi asiaa. ECRn toimintakenttään kuuluu itsenäisten toimijoiden auttaminen. Toiseksikin pitäisikö rohkaista enemmän konsolidaatiota pienyrittäjien välillä niin, että ne yhdistäisivät voimansa. Viimeiseksi vielä, tämä on jonkinlainen uhkakin. Onko asianmukaista kuuluuko tämä osana tätä, tähän kilpailumalliin. Valitettavasti Peter Davis on lähtenyt jo, mutta omassa maassani olen nähnyt sellaisen suuntauksen, jossa suuret vähittäisyritykset ostavat pieniä yri, yritysketjuja, paikallisia yritysketjuja. Ja näin paikallisia, paikalliset riippumattomat kaupat voivat hävitä. Onko tämä sellainen suuntaus, jota pitäisi rohkeista vai vastustaa? Haluaisin päättää tämän tämänpäiväisen kokouksen antamalla vielä puheenvuoron puhujilla. Rodriguez ensin, kaksi minuuttia. Ensin haluaisin puhua sosiaalista kestävyydestä, joka otettiin esiin. Me olemme samaa mieltä, että sosiaalista kestävyyttä täytyisi edistää. Meillä on parhaita käytänteitä ja esimerkkejä jäsenten joukosta – kehottaisin teitä lukemaan kuluttajajärjestön raportin vähittäismyyntialalta sosiaalipolitiikasta. Ja co Tanskassa ja Italiassa ovat ne, joilla, jotka ovat tässä positiivisesti sijoittuneet. Meidän jäsenillämme on käytännössäännöt työn tekijöille, kun on kysymys tuotteista, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta. Ja tämä liittyy lapsityövoimaan, AY-oikeuksiin ja niin edelleen. Voin toimittaa teille tämän informaation. Olemme myös tehneet paljon työtä epäreilun kaupan suhteen niin, että meillä on siis reilun kaupan tuotteita, Ja meillä on myös reilun, käsittääkseni teillä on täällä myös vastaava työryhmä. Mitä tulee sitten rakenteisiin, Haaborin kysymykseen vastatakseni, mitä osuuskuntarakenteet voivat taata on, että ne ovat paikallisesti omistettuja. Meillä on yli 3500 paikallista ja alueellista yritystä, jonka paikalliset ihmiset niillä alueilla omistavat. Me yritämme rakenteemme kautta saada kansallisesti ja globaalistikin laajuutta. Ja koskapa kuluttajat itse omistavat osuuskunnan, niin silloin tämä varallisuuskin palaa sinne takaisin. Ehkäpä pitäisikin nimenomaan edistää osuuskunta-ajattelua. Me olemme paikallisesti omistettuja, toimimme globaalisti ja viemme voiton takaisin niille alueille, joista lähdemme. I'm sure my colleagues will agree that we will... Kollegat ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että me tartumme näihin hyvin käytänteisiin niin paljon kuin mietinnön neljä sivua nyt mahdollistavat. Martin, kaksi minuuttia. It's hard to summarize. Kiitos. No on hankala tiivistää sitä, mitä Ikeassa tehdään niin yhteiskunnallisen ulottuvuuden kuin ympäristökin osalta. Tietysti meillä on useita hankkeita Euroopassa ja myös Intiassa. Intiassa meillä on 85 000 puuvilla viljelijää joiden järjestelmä, järjestelmiä on kehitetty 8 miljoonaa. Lasta pääsee kouluun pehmolleluhankkeiden avulla. Haluaisin korostaa erästä seikkaa. Tämä on, tässä on kysymys kilpailusta kaikilla tasoilla Euroopan unionissa – siitä, että pystyy tehokkaasti muiden kanssa kilpailemaan ja innovoimaan. Tämä pätee niin suurin kuin pieninkin vähittäismyyntiyrityksiin. Tämä pätee kaikkiin ja tämähän vie meitä, johtaa meitä innovoimaan. Me haluamme saada paremman tuotteen aina aikaiseksi. Tämä lamppu on esimerkki siitä, millä tavalla voi tehokkaalla tavalla säästää energiaa. Mitenpä tätä nyt väännetäänkin, niin aina lopuksi edessämme on kilpailu, joka vie eteenpäin sisämarkkinoita ja innovaatiota ja kestävää kehitystä. Kiitos. Uh, je donne la parole à monsieur Xavier Hua de Seuraavana Xavier Hua, Efficient Consumer Response-järjestöstä kaksi minuuttia. We'll just build on, on uh, what... Kiitoksia. Lisää vain siihen, mitä herra Harbour sanoi ECRstä, onko se suunniteltu PK-yritysten tarpeita vastaamaan? Meillä on yksi kumppanuus, jota tällä hetkellä rakennetaan Ranskassa. Minä vastaan ECR Ranskan toiminnoista. Luomme yhteistyötä, kumppanuutta ECR Ranskan ja Ranskan PK-yritysten liiton kanssa. ja Teemme työtä Tour de Francein osalta. Varmaan tiedätte, mikä Tour de France on. Me haluamme jakaa parhaita käytänteitä ja tietoa niistä, mutta tärkeimpää nyt on miettiä, miksi pk-yritysten kannalta on tärkeää jakaa kuljetuskulut kumppaneidensa kanssa omalla alueella. Tästä on esimerkkiä muuallakin kuin Ranskassa, myös Italiassa. Resurssit täytyy yhdistää niin, että voi selvitä hengissä. Toinen seikka, jonka haluaisin tuoda esille vastauksena näihin kestävyyskysymyksiin. Tiedätte, että ECR Eurooppa on myös kuluttajatuotefoorumin eurooppalainen Euroopan osa. Ja tämä foorumi hyväksyi juuri kaksi päätöslauselmaa toinen, toisen metsien häviämisestä ja toisen täytyy miettiä, minkälaisia hankkeita tässä voidaan hyödyntää niin, että päästään tavoitteisiin. Yksi esimerkki metsien häviämisestä. Martin toikin tämän esille. Puumateriaalin käytölle lapioissa on kuljetuslavoissa on vaihtoehtoja ja näitä vaihtoehtoja nyt tutkitaan Ranskassa. Just finished this session which is for me very important on sustainable consumption by niin, haluaisin kertoa äh, teille jotain, mistä ei kuitenkaan tule keskeistä osaa minun mietintönä, mutta se on kuitenkin tärkeää minulle kysyä teiltä vähittäisessä kauppialta, työntekijöiltä, kuluttajilta, että me yhdistäisimme voimamme, jotta voisimme taistella elintarvikkeiden tuhlausta vastaan. Tässä meillä on yhteinen vastuu, se on taloudellinen, ympäristöllinen ja moraalinenkin asia. Kiitos. Nyt haluan päättää tämän äh, keskustelun. Kaikki ovat varmasti sitä mieltä, että tämä on ollut hyvin mielenkiintoista kuunnella teitä. Tämä on hyvin dynaaminen ja interaktiivinen keskustelu. En edes voinut kuvitellakaan, että olisi näin paljon eroavaisuuksia. Tämä on hyvin terveellistä huomata. Pääasia tämänpäiväisestä tapaamisesta on se, minkä sain, on tämä halukkuus, jonka monet sateenvarajärjestöistä ovat ilmaisseet, että että he haluavat jäsenetensä nimissä osallistua vuoropuheluun, joka perustuu dataan ja eh, tosiasioihin ja että viedään eteenpäin rakentavia ratkaisuja Euroopan kansalaisten eduissa. Kiitokset kaikille osallistujille, jotka ovat olleet täällä edustettuina tänään. Toivottavasti vielä muitakin tulee mukaan luonnollisesti myös Euroopan kuluttajajärjestö. Vielä ihan nopeasti kävisin lävitse. Te pyydätte äh, hetken käyttämistä sisämarkkinoilla. Te pyydätte toimia. Te haluatte äh, siirtää äh, painopisteen tuotteista palveluun, että haluatte myös tarjota palveluita. Te haluatte, että vähintäismyynnin rooli inflaation alhaisena pidettä, pitämisessä huomioitaisiin, mutta kenenkä kustannuksella, jos kenenkään saadaan aikaan matalia hintoja? Kysymys on vielä pöydällä. Valitsevatko kuluttajat vain hinnan perusteella vai ei? Kuluttajat usein kuitenkin valitsevat jaloillaan. Täällä on vaadittu harmonisointia olemassa olevalle lainsäädännölle ja että lainsäädännössä vältettäisiin kaksinkertaisia standardeja, liiallista byrokratiaa. Olen kiitollinen näistä konkreettisista ehdotuksista ja huomenna me sitten katselemme tarkemmin näitä perusesteitä palveluiden ja tavaroiden liikkumiselle. Olette ottaneet esiin myös yrittäjien mahdollisuuden saavuttaa 500 miljoonaa kuluttajaa 27 jäsenvaltiossa. Olette ottaneet esiin myös pelon ja huolenaiheen, joka on vähittäismyyntiketjussa, eikä sitä tulisi kieltää, vaan siihen pitäisi puuttua rakentavalla tavalla. Sen lisäksi on tarpeen saada aikaan luottamusta, palauttaa luottamusta vähittäismyyntiketjuun. Ihan lyhykäisesti kertoisin mitä voin sanoa, mitä me voimme tehdä tähän ja laittaa mukaan tähän mietintöön. Tässä on kysymys toimeenpanossa, olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanosta ja halutaan painostaa jäsenvaltioita toimeenpanemaan esimerkiksi palveludirektiivi. Komissio valvoo toimeenpanoa olemassa olevan lainsäädännön kohdalla. Haluan poistaa nämä esteet, joista te puhuitte. Ja tämä ehkäpä johtaa siihen, että komissio joutuu käyttämään rikkomismenettelyä ja ehkäpä joudumme nopeuttamaan rikottamismenettelyitä. Ja luonnollisesti kilpailulainsäädäntö on toimenpantava täysimääräisesti. Pöydällä on vielä se. Jotkut puhuivat täällä siitä, että tarvitaan lisää lainsäädäntöä, jotkut haluavat vähemmän lainsäädäntöä, jotkut pyysivät itsesäätelyä, vapaaehtoisia toimia. Jotkut sanovat, että koodi ei toimi, joku taas haluaa lisää sitä. Meidän täytyy jatkaa poliittista keskustelua täällä parlamentissa, jotta voimme arvioida tilannetta. Olen kuullut, että komissio sanoi, että kilpailulainsäädäntö ei riida. Asiantuntija taas sanoi, että kilpailulainsäädäntö riittää, joten jo riippumattomiltakin toimijoilta tulee erilaisia näkökulmia, joten toivottavasti teemme nyt vielä lähemmin yhteistyötä komission kanssa niin, että todellakin löytäisimme sen, mikä on paras keino Euroopan kansalaisille. Mitä tulee kestävyyteen, kuulimme hyviä esimerkkejä alalta ja olen vakuuttunut, että suhtaudumme positiivisesti. Tähän nyt kerron teille aikataulusta. Tämä on vuoropuhelu, joka jatkuu. Ainoa asia, mitä meillä ei ole, on aikaa, mutta halukkuutta kuunnella ja jatkaa keskusteluita. Mielipiteiden vaihto IMKO-valiokunnassa on helmikuussa. minulle taka määräraja on 22. maaliskuuta, kun minun on esiteltävä mietintöni. Niin sitten keskustelemme IMKO-valiokunnassa 21. ja 22.3. Tarkistukset 24. maaliskuuta ja äänestys 13. huhtikuuta ja täysiistunto Strasbourgissa toukokuussa. Ja toivon mukaan voin toimia tämän aikataulun mukaan. Kiitokset osallistumisesta. Kiitos Malcolm, että luotit minuun niin, että annoit minun toimia puheenjohtajana. Kiitos.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 haluat olla kuunteleva esittelijä tässä. Me olemme kaikki tänään kuunnelleet paljon ja nyt meidän täytyy kyllä todellakin tiivistää näitä asioita mietintöösi. Ehdotus tulee hyvään aikaan. Hyvä, että komission edustajakin oli paikalla, koska hän on johtanut tätä työtä komissiossa. Uskoisin, että tällä tapaamisella oli oma tärkeytensä. Toitkin sen esille aikaisemmin. En ole varma, olemmeko sisämarkkinoiden kuluttajan kannalta toiminnan kontekstissa tarkastelleet jälleenmyyntimarkkinoita. Tämä on osa tätä toimintaa nyt, jolla korjataan tämä tilanne, mutta ne kaikki järjestöt ja niiden edustajat, jotka olivat täällä tänään, ovat varmaan tulevaisuudessakin yhteydessä meihin, koska me tarvitsemme vielä intensiivisempää vuoropuhelua. Mutta minusta tuntuu myös siltä, että jotkut niistä asioista, joita tässä nyt tapahtuu, ajatellaan vaikka osuuskuntia, parhaiden käytänteiden ja tiedon jakamista tavalla, joka ei estä kilpailua, vaan hyödyttää kuluttajia. Tämä on sellainen yleinen asia, jonka monet muut talouden sektorit voisivat oppia. Meillä on paljon opittavaa, meillä on paljon ymmärrettävää, meillä, meidän täytyy löytää paljon vastauksia. Kiitoksia Anna-Mari työstäsi, kiitoksia kaikille ja valiokunnan jäsenet tapaavat täällä samassa salissa huomenna kello yhdeksän. That's very good. Yeah, we had a lot of interventions. Great. Yeah. So that was really. Yeah. Et, et interesting. Yeah. Tu voulais la parole Non, non. Je... Et tu leur as demandé si tu la voulais. Très intéressant, bien sûr. Malcolm. Thank you so much.